minut tyydyttävällä tavalla, mutta voidaan sanoa, että Euroopan unioni on pystynyt tarjoamaan solidaarisuutta ja pelastamaan imankonsakin Libyan tapaisissa siis tapauksissa. Ja, ja, ja, ja voimme olla tietenkin ylpeitä siitä, että jopa kolme kertaa enemmän annetaan apua esimerkiksi verrattuna Yhdysvaltoihin. Minulla olisi kolme kysymystä koordinaatiosta kun teette työtä ulkosuhdehallinnonkin rinnalla. Iltapäivällä komission jäsen Fyyle esittelee meille uuden tiedonannon, joka liittyy uudistettuun naapuruspolitiikkaan. Ja varmasti siinä keskeisenä osana, siis tiedonannossa, on myös viittaus alueihin, joissa te olette vastuussa kollegiossa. Me olemme panneet tyytyväisyydellä merkille, että kun komissio hiljattain hyväksyi tiedonannon maahanmuuttoliikkeestä Euroopassa, niin siellä on mukana myös tämä puoli työstä, joka on teidän vastuualuettanne. Siis kolme kysymystä näistä. Me olemme juuri budjettimenettelyssä, me hyväksymme juuri lausunnon budjettivaliokuntaa varten. Minkälaisia tarpeita teillä on, kun ajatellaan, missä määrin tarvitaan varoja? Mitä kun teillä varmasti tarvitaan paljon enemmän kuin meillä varoja on käytettävissä. Mutta kun nyt ollaan kerran menettelyn tuoksinassa, niin sanokaapa meille, miten me voimme teitä auttaa menettelyssä, kun tiedämme, että meidän täytyy kuitenkin nykyisessä rahoituspuitteissa liikkua vielä. Toiseksi, miten te toimitte muiden kansainvälisten tahojen kanssa, YK, yksikköjen, tai ajatella, miten hallitaan maahanmuuttoliikettä kansainvälisesti. Onko kansainvälinen yhteistyö ollut tyydyttävä, jos ajatellaan, mitä varoja Euroopan unioni antaa eri YKkin järjestölle, ovat aika isoja määriä. Olisi hiu, kiva kuulla teiltä, minkälainen näkemys teillä on tästä työstä. Voimmeko olla tyytyväisiä yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen kanssa? Tämä koskee varsinkin YK eri Grazie. Kiitoksia edustaja Salafranca. Gualtieri seuraavaksi. Grazie. Kiitos komission jäsen myös SD-ryhmän nimissä siitä, että olette täällä kertomassa työstänne. Kiitos myös mielenkiintoisesta alustuksesta ylipäätään yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa henkilökohtaisestikin kiitos mahdollisuudesta kertoa teille omasta mietinnöstäni liittyen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Viittaa siihen, mitä Dan Jean otti esille, ja te jotain jo kerroittekin omista näkemyksistänne, nimittäin ulkosuhdehallintoon liittyvä suhde. kun ajatellaan tätä uutta kokonaisvaltaista lähestymistä, jota nyt ollaan pikkuhiljaa rakentamassa, niin, niin me riippumatta, meistä riippumatta on kuitenkin kyse komission toimista tai sitten ehkä ulkotulollisuuspoliittisista toimistakin Libyassa. Perinteisesti ne ovat kuitenkin olleet komission toimivallan ulkopuolella. Varmasti tähän suuntaan pitäisi mennä. Euroopan unioni on yksi ja yhtenäinen. mitä pila, pilareita ei enää ole. Ja meillä on nyt vähän erilaisia välineitä ulkopolitiikassa käytettävissä, niin että meillä olisi yhtenäinen näkemys, yhtenäinen, yhtenäinen periaate myös ajatellen yhtenäistä hanketta, jos sitä niin voi kutsua. Siksi minä kovasti arvostan tätä näkemystä. Ja sitten totta kai konkreettisemmin puhuen, nämä vanhat pilarit on nyt yhdistetty ja se muodostaa kokonaisuuden. Haluaisin ymmärtää hiukkasen paremmin ja tarkemmin pari kysymystä. Ensimmäinen koski, niin no, tähän puhuitte siitä, miten voidaan hallita ja hallinnoida humanitaarista apua ulkosuudenhallinnon ulkopuolella. Sinällään ymmärrettävää. Se kuuluu yhteisön toimivaltaan – ja sitä ei ole otettu mukaan ulkosuhdehallinnon piiriin, tämä on mitä ilmeisintä. Mutta jos ajatellaan, miten kriiseihin voidaan puuttua ja vastata, niin kovin usein on kyse kriisistä, josta on mukana hyvin monenlaisia osatekijöitä. On hyvin vaikea pitää erillään se ihminen on aiheuttanut, joka ihminen ei ole auttanut, tai sitten mikä on puolestaan poliittista puolta. Usein on myös kriisi, jotka ovat syntyneet luonnonkatastrofin seurauksena, niin sillä saattaa olla puolestaan turvallisuusseuraamuksia. Siinä on monenlaisia kytköksiä siis. Miten ihan konkreettisesti? Kriisinhallinta kykyä komissiossa olla rakentamassa, tai kun se on rakentumassa pikkuhiljaa kriisien reunavilla myös ulkosuhdehallinnon kanssa – kai se on rinnakkaiseloa, jos ajatellaan sellaista olettamusta, että kun ulkosuhdehallinto on syntynyt, niin siellä on myös oma kriisihallintayksikkönsä, niin fyysisesti kuitenkin meillä on kaksi rakennetta, ja operatiivisesti ja logistisesti se on osa komissiota. Tai voidaanko ajatella, että nämä rakennet yhdistettäisiin jotenkin. Ja siinä käytettäisiin erilaisia juridisiakin rakenteita. Tämä voisi olla tämä yhtä lailla komissio, jos ajatellaan perustaa osa yhteisöä siis, tai sitten osa myös yhteistä ulkoturvallisuuspolitiikkaa tai yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, jos päätökset tehdään neuvostossa, niin että olisi rinnakkain eri oikeusperusteita. Haluaisin paremmin ymmärtää. Ehkä meillä olisi yksi ainoa rakenne, joka sitten olisi kykenevä palvelemaan eri laitoksia, eri toimielimiä. Ulkosuuden hallinto ei ole mikä toimielin, vaan neuvosto ja komissio ovat toimielimiä. Ja siksi me halusimme tietää, että olisi yksikin olisi kaikkien toimielinten palveluksessa, siis myös komission palveluksessa. No jääkö tähän? Bene, al collega... Selvä. Kollega Vaigro. Presidente. E, dobrodošla, gospa komisarka, v ta, to komisijo in sem vam... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa tänne ulkoisen valiokuntaan. Komission jäsen, olen hyvin kiitollinen siitä, että niin aktiivisesti toimitte tässä työtehtävässänne. Uskoakseni olette myöskin omalla henkilökohtaisella tavallanne panostaneet kriisin hallinta tai katastrofiaputyöhön. Komission jäsenen olette tehneet, tehnyt loistavaa työtä. Uskoakseni tämä keskustelu selkeästi osoittaa sen, että on olemassa selkeä yhteys siinä, kuinka paljon katastrofeja on tapauksia, joihin teidän on puututtava ja miten toimivat EUn toimielimet. Koordinointityö on tärkeää. Koordinoitava on paremmin, erityisesti kun nyt on monia komission jäseniä, jotka hyvin aktiivisesti pyrkivät tekemään työtä aloilla, joilla heillä on vastuuta. Kun puhutaan humanitaarisesta avusta ja EUn toimista tällä saralla, tavalla tai toisella käsitellään myöskin eurooppalaista tällaista hätäaputoimistoa, keskusta. Jos meillä tällainen keskus olisi, voisimme humanitaarisen avun saralla toimia tehokkaammin, tehokkaammin siis juuri EUna. Selkeästi voimme indikaattoreiden perusteella olla ylpeitä siitä, mitä EU on tehnyt humanitaarisen avun osalta. Minulla olisi kuitenkin teille kysymys. Siviili- ja sotilastoimien yhdistäminen. Sloveniassa käydään tällä hetkellä hyvinkin vilkasta keskustelua siitä, tulisiko Slovenian olla kriisinhallinnassa voimakkaammin mukana pelastakseen niitä ihmisiä, jotka pakenevat Afrikasta, matkustavat Euroopan suuntaan. Monet ihmiset traagisesti menettävät henkensä matkalla Eurooppaan. Meillä olisi laivastossa alus, jota voitaisiin käyttää myös siviilitoimiin. Periaatteessa hallituksemme olisi valmis osallistumaan humanitaaristen ongelmien ratkaisuun. Onko teidän mielestänne tarpeen tehdä näin? Onko mahdollista tehdä näin? Ja onko olemassa oikeudelliset toimielin puitteet, jotka mahdollistaisivat tällaisen osallistumisen? Ja jos ei, pyytäisin ystävällisesti teiltä yhteistyötä komission jäsenten kesken komissiossa kaiken kaikkiaan niin, että yhdessä pyrkisitte luomaan eurooppalaisen mallin tässä siviili- ja sotilaspuolen yhteistyössä juuri katastrofia avussa. Kiitos. La risposta al commissario Gio. Komission jäsen voi vastata, olkaa hyvä. Much for, for the uh, questions. Uh, uh, Kiitoksia kysymyksestä. Herra Salafrankan kysymyksiin. Itse asiassa kaksi viranomaisryhmää. Toinen on ulkosuudenhallinnon koordinaatio. Myöskin toiset komission jäsenet, kuten Fyyle, Piipalks. myös pakolaispolitiikasta sitten komission jäsen Malmström. Olemme olleet hyvin yhteistyökykyisiä siitä näkökulmasta, että kun yksilöidään, että mitkä alueet ovat olennaisia hyvän reagoinnin kannalta kriiseihin ja katastrofeihin. Kun me hahmottelimme kaikki komission työn sektorit ja yksilöimme 25 26 sellaisiksi, jotka jossain mielessä ovat interaktiivisia – se, mikä ei kuulu joukkoon. Kilpailu. Kilpailukyvystä vastaako me muun. Ja se on se ainoa sektori, jossa ei löydetty yhteyttä humanitaariseen apuun, koska kun jos katsotaan ennaltaehkäisyä, tarvitaan koulutusta. Eli tämä työ siis tehtiin, mutta tietysti ne meistä, jotka kasvoi myös sosialismi ja kommunismi. Tiedämme, että kaikki ovat tasa-arvoisia, jotkut ovat vain tasa-arvoisempia kuin toiset. Niin siinä mielessä ulkosuudenhallinto, kehitysyhteistyö ja sisäasiat ovat tietysti tärkeimmät meille. Näiden varaan rakennamme vahvasti yhteistyötä, olemme yksilöineet siellä prioriteettimme, olemme yksilöineet ne sektorit, joilla voimme yhdessä saada aikaan tuloksia. Sanoisin, että tässä työ on meneillään, mutta se on työtä, jossa edistystä on saatu aikaan. Esimerkiksi komissio ja Malmströmin kanssa olemme tehneet hyvin läheistä yhteistyötä laajasti siitä, että miten voidaan tehdä yhteistyötä, miten uusi katastrofivalmiuskeskus voi palvella hänen tarpeitaan terroristiuskun tapauksessa mahdollisesti. Eli edistystä on tapahtunut, mutta Otan kysymyksenne rohkaisuna tehdä vieläkin enemmän. Mitä tulee YK-virastoihin, 40 prosenttia toimistamme ovat sellaisia, joita toteuttavat YK-virastot. UN Ocho on tietysti tärkein yhteistyökumppanimme. Tuemme sitä poliittisesti, taloudellisesti. Menin Israelin yhdessä Valeri Amoksen kanssa tänne miehitetylle palestinalaisalueelle viestinä siitä, että teemme yhteistyötä Libyan kriisissä. Kansainvälinen pakolaisvirasto UNCR ovat tärkeässä asemassa auttamaan meitä, että saadaan ihmisiä vietyä koteihinsa. Ikko viranomaisilla on oma osuutensa humanitaarisen avun tehokkuudessa ja missä minulla on vahva kanta, on se, että varmistamme, että toimimme rakentavasti. Teemme yhteistyötä heidän kanssaan. Esimerkiksi siinä, että kriisin hallinta monimutkaisissa kriiseissä ja suurten katastrofien jälkeen saadaan paremmalle tolalle. Ja miten aiomme tässä auttaa, niin Haluamme tällaisen hallinnointivalmiuden ja tällaisen varallaolojärjestelmän, että 24 tunnin sisällä saadaan ne käyttöön. Libyassa YK on erityisongelma. Se on vastaus, tai samanlainen kuin Irakin kriisissä, että on vaikea saada sinne turvallisuustakuuta YK-henkilökunnalle. Olemme Benghazissa. YK vastine ei ole siellä. Tässä tapauksessa tarjosimme tämän tiimin tiimimme käyttöön koordinaation harjoittamiseen, ettei koordinaatiota puutu, mutta se ei korvaa sitä, että äh, haluamme YK kuitenkin löytävän ratkaisun turvallisuusongelmaan. Ihan absurdia, jos he eivät ole paikalla silloin, kun heitä eniten tarvitaan vaikeimmissa olosuhteissa. Ja tällaista keskustelua me viedään eteenpäin budjetin mielessä. Olemme vedonneet sen puolesta, että täytyy kunnittaa sitä, että saisimme miljardin euron budjetin. Se on se minimi, mitä tarvitsemme objektiivisesti arvioiden työmme tekemiseen. Se perustuu historiallisiin lukuihin. Viime vuonna lopulta käytettiin 1,1 miljardia. Taustani on Maailmanpankissa Perusbudjetiksi kutsutaan siellä. Jos tämä raha käytetään vuosi vuodelta, niin miksi pitää turvautua reserveihin eikä ottaa sitä perusbudjetiksi? Ihmiset kyllä tunnustavat, että se on tarpe, tarpeen. Voi budjettimme on 250 miljoonaa euroa tälle vuodelle. Ja voin vakuuttaa, että reservejä on käytettävä. Nyt jo oikeastaan. Puhumme vahvasti myös sen puolesta, että hätätilanteiden reseptu. Ja argumentoisin kovasti sen puolesta, että sitä nostetaan. Emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Hyvä asia reservissä on tietysti se, jos sitä ei tarvitse, sitä ei käytä. Finanssimielessä olen hyvin varovainen. Kun tulemme huomenna ehdotustemme kanssa, anteeksi ensi vuonna, ehdotuksinemme siitä, että miten katastrofin valmiutta hoidetaan, miten budjettia saadaan, niin se on hyvin tiukka varovainen ehdotus. Mutta meillä ei ole varaa siihen luksukseen, että ei olisi määrärahoja tehdä niitä tehtäviä, jotka meille on annettu. Sitten herra Guatieri. Hyvä kysymys oli siitä, että Voidaanko tällainen kriisikeskus perustaa, joka palvelee kaikkia. Olen ollut eh, jäsenvaltioissa, olen ollut myös Yhdysvalloissa Venäjällä katsomassa, miten tämä hoidetaan siellä, organisoidaan. Yleinen lähestymistapa näyttää olevan, ja myöskin paras, että on yksi tällainen kriisi, keskushuone, humanitaariselle avulle näihin, tähän ensireaktioon. Ja sitten on poliittinen kriisikeskus tai kriisityöryhmä. Äskettäin nähtiin, kun presidentti Obama oli omassa tässä kriisihuoneessa, Palkoisessa talossa varmaan, siellä on hyvin varustautu paljon parempi kuin mitä meillä on, uskokaa nyt, Fimassa. FIMA on tämä siis eh, Yhdysvaltain liittovaltion kriisivastauskeskus. Siellä nähtiin Obama siellä paikan päällä. Jos kyseessä on luonnonkatastrofi, jolla ei ole poliittisia militaariulottuvuuksia, miksi näin on? Koska tämä mandaatti täytyy pitää selvänä. Ja poliittisessa kriisissä, mitä tapahtuu, on se, että FIMAN johtajaa pyydetään istumaan sinne huoneeseen, jossa on sotilaspuolen ja poliittisen puolen johtoasema. Ja sinne päin ollaan menossa periaatteessa, mutta Euroopassa meidän tapauksessamme on hyvin tärkeä erityispiirre. Minun yksikköni vastaavat me reagoimme katastrofeihin myös Euroopassa. Tulvat tai tämä punalieju viime vuonna. Nyt sitten tulivuorikin purkautuu. Tässä tuhka ei tule alas. Mutta jos Islanti sanoo, niin tarvitsemme apua, niin sitten toimimme Islannissakin. Sen vuoksi on vaikea, että tämä aspekti olisi ulkosuhdehallinnossa. Mutta se, mitä olen nähnyt Italiassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä on se, luonnonkatastrofeissa humanitaarisissa aspekteissa on järjestelmä, sillä on oma kriisikeskus. Se liittyy tähän enemmän poliittiseen, kutsutaan sitä nyt valkoiseksi huoneeksi tai miksi tahansa. Se, missä työtä on tehtävänä on kuitenkin, ja tämä oli toinen osa kysymyksestänne, on muita kriisejä, kuten elintarvike, turvallisuuskriisi, kun oli hullulehmän tauti, mitä komissiossa tapahtui? Tulee sille suuri kriisi, puhkea ja sitten Nyt on sitten pieniä kriisihoitokeskuksia siellä ja täällä, ja miten nämä nyt sitten voidaan integroida komission sisällä yhteen paikkaan? Jos se pitää olla monessa paikassa, niin olkoon sitten, mutta, mutta tässä keskusteltiin varapuheenjohtaja Sefkovicin kanssa ja ajamme tätä, että arvioimme objektiivisesti, miten, miten tämä integrointi hoidetaan. No sitten herra Weigel. Arvostan kovasti sitä, että useammat ihmiset sanovat, että miten saadaan aikaan eurooppalainen koordinoitu katastrofivalmius. Ja nyt kun sitten ihmisiä kuolee yrittäessään päästä Eurooppaan, onko, ovatko puitteet olemassa? Kyllä, Frontex, Frontexin rooli – on se, että jäsenvaltioiden pyynnöstä se auttaa turvallisuuden takaamisessa, mutta myös henkeä pelastavissa toimissa, jos on tarpeen. Tällainen toiminta alkaa jäsenvaltion pyynnöstä, jolla ongelma on. Tässä tapauksessa se on Italia. Jos Italia pyytää, niin tämä alus voi sitten olla osa Frontex-operaatiota. Humanitaariselta puolelta itse asiassa käytämme sotilaallisia välineitä antaa, helpottaaksemme tilannetta, mutta siviileillä on siinä valvontavastuu. Pakistanissa suuri lasti sotilaslentokoneessa. Libyassa käytetään ihmisten pelastamiseen sotilaslaivoja sotalaivoja, evakuoida haavoittuneita tai muita kansalaisia. Kriittinen asia on se, että se on siviili valvonnassa niin, että emme militarisoi humanitaarisia operaatioita. Haluan osoittaa kunnioitusta YK sotilaalliselle henkilökunnalle. Meillä on erinomaiset suhteet. Sen kanssa on hyvin selkeä protokolla siinä ja heidän upseereista on tullut yhteysupseereita meidän suuntaamme humanitaarisessa tilanteessa. Olisi erinomaista, jos jäsenvaltiot saataisiin tähän koordinoitun toimintaan mukaan, koska koordinointi, koordinoitu toiminta ei ole yksinkertainen asia. Siinä pystytään pelastamaan enemmän henkiä ja antamaan enemmän apua. Grazie, l'altra serie di domande. Kiitoksia. Näistä vastauksia seuraavaksi Kil Nielsen vihreistä. Merci. Permettez-moi, madame. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä erinomaisesta alustuksesta. Onnitella teitä. Teidät on nimitetty vuoden komission jäseneksi. Siitä olen iloinen. Mitä tulee tähän siviili- ja sotilasyhteistyöhön, me olemme valitelleet sitä, että ei ole riittävästi siviilihenkilöstöä tarjolla. Mitä te aiotte tehdä sen hyväksi? Totesitte juuri, että olette käyneet Palestiinalaisalueilla, todellakin kävitte Itä-Jerusalemin kortteleissa, kävivät perheiden luona, jotka on häädetty kodeistaan. Olitte myös palestinalaispeduinen luona. heidätkin on kylistään häädetty. Kodeistaan häädetty. Puhuitte Kaasasta. Ei tietenkään ole kyse luonnonkatastrofista, ei tietenkään, vaan todella poliittinen ongelma. Ja minun mieleeni jäi yksi virke, kun totesin, että humanitaarista apua ei saa käyttää poliittisena välineenä. Mietin tässä esimerkiksi Palestinan saartoa. Kaasan saarto. Se on laiton saarto. Se on johtanut katastrofaariseen humanitaariseen tilanteeseen. 10 prosenttia Kasan väestä riippuu humanitaarista avusta ennen saartoa. Nyt noin 70-80 prosenttia riippuu humanitaarisesta avusta ja todellakin Euroopan unioni maksaa. Ajatellaan niitä kaikkia summia, jotka on osoitettu humanitaariselle avulle palestinalaisten hyväksi. Tämä koskee myös muita lukuisia pakolaisleirejä. Sielläkin summat ovat suuret. Jos emme todellakaan halua kaivaa vain varauksista varoja, niin tässä tarvitaan kunnon politiikkaa. Ja tämä tilanne ei voi jatkua. On kyse poliittisesta ongelmasta. Euroopan unionilla on vain tähän humanitaarinen vastaus tällä havaa. Haluaisin tietää, miten tästä päästäisiin eteenpäin, eikä vain sanottaisi, anteeksi nyt suoraan puheinen olen, että valitellaan Israelin osalta, että se saarto lopetettaisiin. Ei tässä nyt voi pelkästään vain puhua ja valitella, vaan nyt on toimittava määrätietoisemmin. Israelin suuntaan, kun tällainen laiton saarto ja miehitys jatkuu. Haluaisin myös tähdentää yhtä huolestuttavaa seikkaa. Euroopan unioni on nyt menettämässä uskottavuuttaan eurooppalaisten kansalaisten silmissä nimenomaan tällä alalla. Ja tällainen poliittinen halvaantuneisuuden tila tällaisessa tilanteessa saa yhä vähemmän ymmärrystä ja yhä vähemmän sitä hyväksytään kansalaisten parissa. Tiedätte minun laillani, että nyt on uusi laivue lähdössä Kaasaan. Siellä on 15 alusta siellä on kansalaisia niitä varustamassa. He ovat väkivallattomia ja vielä kerran haluavat tuomita Gaasan laittoman saarron. He vaativat nopeaa toimintaa, jotta tämä tilanne päättyisi, koska se on vain menossa huonompaan suuntaan. Rova Aston on muun muassa sanonut, että ei se ole hyvä tapa puuttua tilanteeseen, mutta voi olla näin. Mutta kansalaiset haluavat humaanilla tavalla, väkivallattomalla tavalla vastata tilanteeseen, joka on kestämätön. Olen itse ollut useaan otteeseen viime kuukausien aikana Kaasassa ja tiedän, joka vierailu on aivan kestämätön, kun tilanne menee huonommasta vain huonompaan. Kysyisinkin teiltä seuraavaksi. No, Rova Ashton on todennut, että laivu ei ole mikään ratkaisukeinoa. Siellä on väkivallattomia ihmisiä, siellä on paikallis edustajia, eurooppalaisia edustajia, Euroopan parlamentin edustajia, siis monia henkilöitä on mukana. Mitä te aiotte tehdä suojelaksenne Euroopan kansalaisia, että ettei uutta draamaa tule taas, kuten viime vuonna kävi ensimmäisen laivueen kanssa? Kiitos. Hyvä. Gaaler seuraavaksi. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Ehkä reaktio edellisen puheenvuoron. Olen vakuuttunut siitä – että komissio ei varmaan, komission jäsen ei varmaankaan halua hänen toimiaan käytettävän poliittisiin tarkoituksiin, Et enpä tiedä, mitä hän voi tuohon vastata, vaikka en haluakaan ennakoida hänen vastaustaan tietenkään. Kiitos siitä, että olette niin päättäväinen ja teette niin kovasti töitä heti kautenne alusta asti. Teistä huomaa, että selkeästi tiedätte, mihin haluatte, mitä tarvitsette ja Todella siis teillä on nyt osasto, jota johdetaan, tiedetään mihin suuntaan ollaan menossa ja tämä helpottaa varmasti jokaisen työntekijän asemaa siellä verrattuna sellaisen pääosastoon, jossa oikein tiedetä, mitä tehdään. Tässä aluksi nämä kiitokset. Sitten yleisempi kysymys liittyen eri välineisiin, joita meillä on. Humanitaarinen apu toimii hyvin pidemmällä aikavälillä kehitysapu ja humanitaarisen ja kehitysavun alun välillä on tuo jälleenrakentamisen vaihe. Siinä käsittääkseni ongelmana on vähän se, että komissio ei voi välineitä käyttää kovin nopeasti – tällaisen humanitaarisen avun vaiheen jälkeen, kun olisi oikeastaan tarpeen. Prosessi on hidas, vuosi tai pari kuluu ennen kuin hanke saadaan liikkeelle. Joskus käytetään myöskin vakauttamisvälinettä, mutta sekään ei aina riitä tähän. Nämä eri välineet ja niiden käyttöönotto. Keskustellaanko näistä aiheista komission kollegiossa – vai olisitteko valmiita kokemuksenne pohjalta nyt aloittelemaan keskustelua näistä aiheista, jotta se, mitä tapahtuu tavallaan teidän toimienne jälkeen, saadaan toimintaan riittävän nopeasti, että välineitä on riittävästi, rahaa riittävästi. Libyasta sanoitte, että EUFOR on valmiina, mutta toimii vasta sen jälle siinä tapauksessa, että humanitaarista apua ei saada perille. Ja päätös siitä on Otsafin tehtävä. Tekeekö Otsa tämän päätöksen yksin vai onkohan niin, että konkreettisessa tapauksessa se toimii täysin riippumattomana poliittisista kannoista Venäjä, Kiina ehkä esittäisivät veto-oikeuttaan. Uskotteko siis, että se päätös, että humanitaarinen apu ei enää mene perille, onko se yksinkertaisesti Otsan päätös? Vai olisiko teillä esimerkiksi mahdollisuus, jos olette sitä mieltä, että humanitaarista apua ei saada perille, että voitaisiin saada EUFORin joukot nopeammin paikalle. Kiitos. Kiitoksia edustaja Gaaler. Viimeisenä Edustaja Kirilov. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Rouva komission jäsen, minun on tehnyt suuren vaikutuksen teidän alustuksenne. Ja kun ajatellaan näitä haasteita, joita ne on, niin näin voi valmistautua ja mitä joudutte tekemään Euroopan vastauksen takaamiseksi. Minulla on kaksi kysymystä, kaksi teemaa. Jatkan edellisen puhujan esilöittämästä aiheesta Libyasta. En nyt mieti tässä ulkopoliittisia seurauksia, mutta jos ajatellaan pääsyä näiden ihmisten pariin Tripolin lähistöllä Jefreninkin, kun he ovat siellä saarettuina. He ovat jo parin kuukauden ajan vedonneet avun puolesta epätoivoisina. Libyhän on hyvin mielenkiintoinen esimerkki siviili- ja sotilasyhteistyöstä. Emme nyt pääse paikan päälle, mutta olisiko mahdollisuus pudottaa apua ilmasta käsin vakavimmissa tapauksissa? Heillä oli vettä, ruokaa, lääkkeitä ja niin edelleen. Tämä ensinnä. Sitten yksinkertaisempi kysymys. Mutta aina kun kun nyt kesäkin on tulossa, voisimme hyvin suunnitella etukäteen, ainakin jossakin maissa myös metsäpalojen varalta. Miksi emme sitä tee Euroopan tasolla yhteisesti? Tämä olisi tärkeää kansalaisille nähdä yhteisvastuun tunnet eurooppalaista toimintaa omien rajojen puitteissa. Sitä ei oikein ole nähtävistä. Tämä kuitenkin toistuu joka vuosi. Olisi helppo suunnitella myös, miten puuttua asioihin ja osoittaa näin, että olemme yhtenä rintamana Euroopassa. Niin, että olisi eurooppalaista toimintaa. Jos usein käy niin, että Euroopan unionin ulkopuolisten maiden puoleen käännytään ja Venäjän puolen esimerkiksi. Ei tämä nyt suuri onnettomuus ole, vaan sillä on myös poliittiset seuraamuksensa. Kiitos. Yeah, the floor, Francis. Thank you. Olkaa hyvä. Uh, kiitos. Näistä Kirnisenin kysymyksiin. Ensin tuo isompi kysymys. Siviili- ja sotilastoimien osalta onko meillä doktriini, jonka pohjalta toimimme? Kyllä. Se perustuu kolmeen seikkaan. Ensinnäkin YK on sopinut suuntaviivat siitä, miten siviili-sotilasyhteistyö toteutuu. Nämä suuntaviivat sitovat meitä eurooppalaisina. Niissä määritellään sit se, miten sotilastoimia käytetään viimeisenä keinona. Puhutaan siitä, että humanitaarista apua on tarjottavalla siviilitoimina. Ja tähän on selkeä syykin. Minusta syy on se, että me haluamme aina käyttää kaikki mahdollisuudet, jotta voidaan neutraalilla tapaa tukea ihmisiä. Tämä suojelee humanitaarista työtä tekevien henkeä. Tämä on yksi vaarallisimmista töistä maailmassa. Viime vuonna useampi humanitaarista työtä tekevä menetti henkensä kuin YK rauhanturvajoukkojen edustajat ja varmasti samoin käy tänä vuonna. Lisäksi tämä on välttämätöntä siksi, että jos näin emme tee, esitämme kaita esimerkkejä, joita voitaisiin käyttää Sudanissa esimerkiksi. Ajatellaan, mitä kauheuksia siellä tehdään. Jos me itse emme todella kurinalaisesti noudata näitä suuntaviivoja, tietenkin aiheuta menemään haittaa. Eli tämä liittyy siviili- ja sotilasulottuvuuden yhdistämiskysymykseen. Sitten meidän ajatuksemme niin humanitaarisesta avusta ja nämä periaatteet. Ja sitten kolmanneksi esimerkit menneisyydestä osoittavat, miten on käytetty tätä ihan viimeisenä keinona. Tietenkin tällaiset ennakkotapaukset ovat hyvin tärkeitä meille kaikille. Tapaukset ovat aina keskenään totta kai erilaisia, mutta jokaisesta voimme oppia. Olin mietityllä palestinalaisalueella Israelissa humanitaarista asioista vastaavana komission jäsenä olen siellä puhumassa niiden puolesta, jotka ovat kaikkein hankalimmassa asemassa. Länsirannasta suuri osa kärsii miehityksestä. Siellä on peduineja lähinnä, hyvin harvaan asutettua aluetta ja minä sain tuotua sinne meidän tärkeimmän perusviestimme – Pyydän, että hyväksytte meidän pyyntömme, jotka liittyvät rakennuksiin ja liikkumisoikeuksiin. Itä-Jerusalemissa perheet, nuoret tai vanhukset. Gaasassa valitettavasti tilanne on heikentynyt. Israelin viime kesäiset toimet mahdollistavat sen, että vähän helpommin saadaan ruokaa esimerkiksi vietyä Gazan alueelle, mutta hyvin tarkkaan nyt jos ajatellaan näitä kahteen käyttöön tarkoitettua tuotteita, säännöt ovat niin tiukat, että tässä taloudellinen toiminta vaikeutuu. Meidän on huolehdittava siitä, että apumme kohdennetaan hyvin. Ja voin sanoa, että siellä se on hyvin kohdennettu. Siellä suojellaan kaikkien haavoittuvaisemmassa asemassa olevia. Autetaan ihmisiä, jotka heitetään asunnoistaan, autetaan ihmisiä saamaan ruokaa myös Gazan alueella myöskin psykologinen tuki ovat tärkeitä asioita kaikki. Poliittiset neuvottelut ovat tärkeitä, että saadaan tuloksia. Minun käsitykseni oli se, että palestiinalaiset ja palestiinalaisten johtajat ovat sitä mieltä, että äänestyksen on toteuduttava syyskuussa. Saa nähdä käykö niin. Ja sitten katsotaan vielä, mitä arabimaailman tapahtumat tarkoittavat. Israelilla on omat turvallisuushuolensa. Kävin yhdessä kylässä, jota on Gazan puolelta pommitettu. Siellä lapset leikkivät bunkkereissa. Tämä ei ole mitenkään normaalia. Lapset leikkivät bunkkereissa. Tämä on järkyttävää nähtävää eikä mitenkään normaalia elämää, mutta minun huolenaiheeni totta kai oli se, että niin monet ihmiset, niin monet palestiinalaiset kärsivät. Ja minä tavallaan vain tarjoan ratkaisuksi laastaria, vaikka tässä tarvittaisiin laajaa poliittista ratkaisua. Edustaja Kallerin puheenvuoroon. Kiitos ensin siitä, että olette huomanneet, miten hyvin henkilöstöni tekee työtä. Hyvin rohkeita ihmisiä, erityisesti 300 ihmistä, jotka tekevät työtä Jemenissä miehitetyillä alueilla, kaikkialla maailmassa, Sudanissa, Darfurissa. Rohkeista ihmisistä on kyse, rohkeita miehiä ja naisia, jotka totta kai ansaitsevat tukea työlleen. Me tunnistamme kyllä tuon esittämänne kysymyksenne. Humanitaarista apua saadaan liikkeelle nopeasti. Minä olen ainoa komission jäsen, joka voi tehdä päätöksiä 24 tunnissa ja valitettavasti usein joudun tekemään tämän tyyppisiä päätöksiä. Usein työ on noin kuusi, yhdeksän kuukautta, joskus olemme vähän pidempään, mutta sitten kehitysvälineet ovat niin hitaita, että siinä syntyy tällainen aukko, tauko. Komission jäsen Piibauksin kanssa tavoitteenamme on se, että halutaan jälleen rakentaa nopeammin ja että saadaan katastrofiapua. Mutta meiltä puuttuu, jos maailmanpankkitaustaa, niin vasten katsomme, tarvitsemme sellaista apua, jonka käyttä puututaan tuohon varhaiseen palautumisen normaaliin jälleenrakentamiseen. Mielestäni on todella sydäntä särkevää olla Darfurissa leirillä. Me olemme syöttäneet ihmisiä siellä usean vuoden ajan, mutta toivoa emme voi antaa. Minä voin vain ylläpitää siellä elämää. Me siis tavallaan pelastamme ihmiset elämään elämää, joka ei ole oikeastaan elämisen arvoista. No sen kanssa olin samaa, samasta aiheesta puhumassa. Sanoin, että tule itse katsomaan sinne leirille ja hän ajaa nyt usein samoja asioita uusia välineitä, ei, ei, älkää vaan luoko uusia välineitä. Näin usein sanotaan. En oikein tiedä, minkälainen kulttuuri on täällä, mutta jos ihmisiä halutaan auttaa, pitää löytää tällainen tila, jolla voidaan rahoittaa tätä vaihetta, jolloin humanitaarisen avun tarjoajat lähtevät paikalta ja kehitysaputyö ei ole päässyt vielä alkuun. Komission ja sen Piivalksin kanssa – pyrimme todella saamaan aikaan eron. Esimerkiksi Norsunluurannikolla 60 miljoonaa euroa, hänellä on 180 miljoonaa euroa kehitysyhteistyöhön ja me pyrimme nyt yhdistämään toimemme alusta asti ja raportoimme sitten teille myöhemmin, onnistuimmeko tässä ja mitä saamme opittua. Edustaja Kirilov. Otsan kysymyksen muista, mutta mikä se toinen olikaan? Yksi oli se, että pitääkö osa tilannetta sellaista näitä euforjoukot. Anteeksi, anteeksi. Pahoittelen todella. Minä sekoitin vähän nyt, mistä nämä kysymykset tulivat. <laughs> Uh, uh, on uh, uh, uh on judgment on eu First. Otsasta euforista. Tällä hetkellä humanitaarinen apu saadaan edelleen sinne. Vaikeaa se on, mutta pääsy sinne alueelle vielä on. Oletko pyrki neuvottelemaan humanitaarisesta lausekkeesta, joka mahdollistaisi sen, että humanitaarinen tuki saadaan toimitettua perille. Katsotaan nyt, onnistutaanko siinä. Ongelma kuitenkin on se, että pääsy sinne on sitä tulisi laajentaa toiveittemme mukaan. Tätä meidän on painotettava. Mutta mitä jos Otsa haluaa EUFORin nykymandaatin puitteissa toimimaan? Mandaatti rajoittuu siihen, että ei ole joukkoja siellä paikan päällä. Miten voidaan saada jotain muuta uutta aikaiseksi, jos ei nyt YK muuta päätöslauselmaansa? Ja se olisi kyllä hyvin epätodennäköistä että maajoukkoille hyväksyttäisiin läsnäolo, niin EUFOR kyllä kohtaisi hyvin hankalia esteitä. Hyvä, että on vielä yksi vaihtoehto, koska jotkut toimet olisivat siellä EUFORille mahdollisia, mutta parasta olisi nyt, että painostetaan enemmän sen puolesta, että saadaan humanitaarinen apu paikalle. Edustaja Kirilov kysyi siitä, me emme ole vielä pyytäneet sitä, että NATO pudottaisi koneista siellä apua. Gaddafin aikana vielä me emme tienneet, kenen käsiin tämä pudotettu tuki tulisi. Voitaisiin ajatella, että Gaddafin joukot olisivat siellä paikan päällä ensimmäisenä. Minä pyydän, että tätä ei nyt levitetä kaikkialle, mutta UNHCR ja jotkut muut järjestöt ovat pystyneet siellä pääsemään paikan päällä ihmisten luo, mutta eivät halua kiinnittää Gaddafin huomiota työhönsä. Eli turvallisuussyistä, mutta mutta kyllä meillä jonkinlainen pääsy vielä on. Mikä se olikaan se kysymys? Ai niin, metsäpalot, totta kai. Pahoittelen. Kiitokset parlamentille. Parlamentin aloitteesta luotiin tätä kapasiteettia metsäpalojen vastaisessa taistelussa. Me pyrimme nyt oppimaan aikaisemmista toimista ja katsomaan, miten voisimme edetä tässä kysymyksessä. Meidän jäsenvaltiomme ovat lisänneet kapasiteettiaan, mutta ei siinä ole mitään vikaa, että pyytää apua Venäjältä, joka on oikein hyvin varustautunut metsäpaloihin. Olen käynyt Venäjällä ja olen keskustellut esimerkiksi siitä, miten yhteistyösopimuksia voitaisiin kehitellä, mutta jos ajatellaan solidaarisuutta meillä, luvalla ne vetoaisin nyt parlamenttiin. Meillä on solidaarisuusrahasto Euroopassa. Ja ajatuksena on se, että jos katastrofi iskee maahan ja se yrittää tietyn osuuden BKTstä, EU on osoitettava solidaarisuutta. No ihan hyvä näin, mutta nämä menee aivan loputtomat ajat ennen kuin tämä raha saadaan käyttöön. Viime vuonna Romaniassa tulvat jatkuivat ja sitten siirtyvät Moldovaan. 24 tunnissa voin antaa Moldovalle miljoonaa euroa tukea. Romaniassa en. Tämä on mielestäni aivan absurdia. Meidän pitäisi varmasti uudistaa solidarisuusrahastoa niin, että sinne saadaan myöskin nopean avun osuus, että omassa unionissamme voimme osoittaa solidarisuutta samaan tapaan kuin muualla maailmassa. Kyllä, Meillä on työtä tehtävänä sisäisesti Euroopassa, mutta en rajoittaisi katastrofiapuamme ainoastaan Eurooppaan. Katsoisin vähän laajemmallekin Australian ja Uuden-Seelannin kanssa keskustelemme itse asiassa tällä hetkellä. Kun täällä on kesä, Australiassa on talvi, joten heidän tiimejään, metsäpalotiimejä voitaisiin tuoda tänne meidän kesämme aikana ja viedä taas sinne meidän talvemme aikana. Tästä voitaisiin keskustella edelleen maailmassa, joka on niin ennakoimaton. Emme tiedä, missä seuraava katastrofi iskee. Siksi meidän todella on rakennettava globaalia yhteistyötä, ajateltava tätä meidän yhteisenä haasteena ihmisenä. Kiitoksia. Sitten puheenjohtaja Nousa. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä komission jäsen kollegojen puolesta tästä selkeydestä, jolla asioita selititte. Kaikki arvostavat varmasti kovasti tätä myös vastauksianne. Hyvin täsmällisiä ja seikkaperäisiä. Muistutitte totta kai humanitaarisista toimista, jotka ovat käynnissä luonnonkatastrofien vuoksi. Niitä ei saa siis politisoida totta kai. Mutta kuitenkin ne ovat myös unionin poliittisia toimia kansalaisten silmissä. Salafranka Kirilovkin otti tämän esille. On syytä olla tietoinen siitä, että aikana, jolloin taloudessa, rahataloudessa, politiikassakin on joskus hyvin vaikea Euroopan unionissa saada ääntään kuuluville osoittaa yhteisvastuun tunnetta, niin teidän salkkunne piirissä voidaan osoittaa kansalaisille, että Euroopan unioni on solidaarinen, se on olemassa ja se on tehokas. Teillä on todellakin merkittävä osa tässä. Te osoititte hyvin määrätietoisesti, mihin te haluatte mennä. Ja meidän täytyy totta kai täällä myös yhtä lailla osoittaa määrät, määrätietoisuutta ja intoa politiikassa ja sotilasasioissakin. Meillä on yhtenä semmoinen lipö. Kiitos työstä ja toivottavasti näemme useasti teidät. Grazie. Grazie. Kiitoksia. Tapaamisiin. Kollegi, prima di passare al... Kollegat, ennen kuin menee kohtaan 12, Jäljitysten Laapisen valtuuskunnan vierailusta Albaniaan. Kuukanin Jorani ensinnäkin Bosnia-Herzegovinasta on täällä edustajaryhmä ovat keskusteluamme seuranneet. Missä hän ovat? Ai siellä. Tervetuloa. Me teemme yhteistyötä myös tuon alueen parlamenttien kanssa. He ovat tärkeällä sijalla poliittisesti. Tämä on myönteinen merkki myös, että he ovat osoittaneet kiinnostusta Eurooppaa kohtaan. Toivottavasti myös voitte nauttia tästä keskustelusta. Sitten seuraavasti selvitystilapäisen valtuuskunnan vierailusta Albaniaan 6-9. toukokuuta. Siellä järjestettiin paikallisvaalit. Me olemme huolella seuranneet tilanteen kehkeytymistä. Siellä on paljon poliittista jännitettä syntynyt myös. Siellä on myös Tiranassa ollut protesti. Fyle ja Barroso halusivatkin näin lykätä ennakoitua vierailua edustaja Kukkaan. Te taitavasti ja diplomaatset johditte tätä valtuuskuntaa. Saatte puheenvuoron nyt kertoaksenne, mitä te näitte paikan päällä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää kollegoita eri poliittisista ryhmistä kiinnostuksesta vaaleja kohtaan ja tuesta mission aikana. Euroopan parlamentti päätti lähettää lähettää ad hoc valtuuskunnan Albaaniaan tarkkailemaan paikallisvaaleja, jotka pidettiin 8. toukokuuta. Ad hoc luonne aiheutti sen, että oli rajoittunut lukim, rajoitettu lukumäärä jäsenille – Valtuuskuntassa minä olin puheenjohtajana, siinä oli kolme muuta jäsentä, Jutta Steinruck Saksasta, Georgis Humusakos EPP Kreikasta, Mihail Tramopoulos Vihreiltä, myöskin Kreikasta. Valtuuskunnan tarkoituksena oli tavata tärkeimmät poliittiset voimat, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja kansainvälisiä edustajia maassa vaalipäivän aattona vierailla äänestyspaikoilla ja sitten kertoa fetille vaikutelmistaan. Mutta sen ei pitäisi esittää arviota vaaliprosessista itsestään. Siteerasin Busekin kirjettä Albanian parlamentin puhemiehelle Kopalille. Valtuuskunta tapasi monia vuoropuhelukumppaneita, puoluejohtajat, EU-edustuston johtajan sekä muita edustajia diplomaattikunnasta, tiedotusvälineet, kansainvälisen kansallisyhteiskunnan edustajia. Keskustelujen aikana kuulimme poliittisista jännitteistä ja polarisoitumisesta vaalikampanjan aikana. Sosialistinen oppositio esitti useita syytöksiä että oli väitetysti painostettu viranomaisia ja myöskin henkilökorttiväärennöksiä. 35 äänestyspaikkaa oli vierailun kohteena Tyrenassa ja muissa osissa Albaniaa. Perustuen huomioihimme äänestyspaikalla voisi sanoa, että vaaliprosessi yleisesti ottaen oli järjestäytynyt ja sitä hoidettiin asianmukaisella tavalla. Kaikki valtuuskunnan jäsenet ottivat huomioon polarisoituneen tilanteen politiikassa maassa ja vaalikampanja oli hyvin politisoitunutta. Monia asioita, jotka koskevat äänestysprosessia, huomattiin valtuuskunnan puolelta ja ne kannattaa mainita. Monissa tapauksissa huomioimme perheäänestämistä, myöskin viivästyksiä ja sekaannuksia avaamis- ja sulkemisajoissa hyvin pitkiä jonoja äänestyspaikoilla, monilla vierailuilla paikoilla. Keskityisesti laskettiin ääniä ja jotkut yhteisöt kyseenalaistivat sen. Tämä aiheutti myös viivästyksiä äänenlaskuprosessissa joissakin kunnissa. Erityisesti Tyranassa laskeminen kesti kovin pitkään ja alustavat tulokset julkistettiin päätettiin 14. toukokuuta. Kymmenen äänen johto oli siinä sosialistien ehdokkaalle. Lopuksi todettiin, että vaalit oli pidetty asianmukaisella rauhanomaisella tavalla – monia tärkeitä parannuksia mukaan lukien, erityisesti ne, jotka etyjiin vaalitarkkailumissio otti esille, ne edelleen parantavat uskottavuutta vaaliprosessille. Haluaisin sanoa, että kaikki Albanian osapuolet pitivät hyvänä parlamentin läsnäoloa. Tässä mielessä uskon, että että kansainvälisen yhteisön läsnäolo ja tarkkaiden läsnäolo on hyödyllistä ja olennaista. Tämän verran me täytimme mandaattimme, mutta kun ottaa huomioon maan kehityskulut vaalipäivän jälkeen, niin en voi tietenkään tähän voi pysähtyä, vaan täytyy tietysti tilanteen päivittämistä jatkaa. Vaalipäivän jatkotoimissa kohtaamme edelleen tilanteen heikentymistä maassa. Jatko, kehitys tapahtuivat, kun 14. toukokuuta vaalilauta, keskusvaalilautakunta esitti vaalitulokset. Tyrannan pormesteri ja kansalaisyhteiskunnan edustajat vaativat Tyrannan äänen lasken uudistamista – Ja sitten oli näitä kaupunginjohtajavaaleissa laitettuja äänestyslippuja väärin uurniin. Lopputulosten julkistaminen Tiranassa johti tilanteen tiukentumiseen. Oppositio on nyt järjestänyt monia vastust, vastustusmielenodoituksia. EUn edustustolla ja YK edustaja, Etyjin edustaja alkoivat sukuladiplomatiaa, tapasivat molempien poliittisten puolueiden edustajia maanantaina 23. toukokuuta sitten Tirana mukaan lukien tulokset julkistettiin uudelleen laskemisen jälkeen. Rusin Bashara on voittanut 81 äänellä. Maanantaina oli sitten mahdollisuus puolueelle äh, esittää valituksensa. Lopullinen päätös on vetoomustuomioistuimen valiokunnalle. Sen päätös on sitten lopullinen, mikä tarkoittaa, että vaaliprosessi ei ole vielä lopussa. Puheenjohtaja, jotkut huomiot kuvaavat sitten omaa mielipidettäni. Niin kaikki tiedämme, että Albanian tilanne on pitkän aikaa ollut sellainen, että siellä on kärsitty poliittisesta uskon puutteesta ja polarisoitumisesta yhteiskunnassa. Se, että albanialaiset lähtivät vilkkaasti uurnille osoittaa, että ihmiset todellakin välittävät maastaan ja sen tulevaisuudesta. Vaalien olisi pitänyt näyttää poliittista kypsyyttä Albanian johtajien keskuudessa ja heidän kykyään järjestää vaalit, jotka täyttävät kansainväliset korkeat standardit. Valitettavasti Minun vaikutelmani on, että vaalitilainen heikentyminen toi esille jälleen pitkäaikaisia ongelmia Albanian politiikassa ja demokraattisissa prosesseissa maassa. Näitä ovat kyvyttömyys käydä poliittista vuoropuhelua, löytää konsensusratkaisuja ja sopia perusperiaatteista demokratiassa. Olen huolissani ja pelkään, että vaalit eivät auttaisi Albaniaa pääsemään poliittisesta pattitilanteesta irti. Tämä tietysti kuulostaa pessimistiseltä, mutta pahin skenaario olisi se, että jos tämä poliittinen pattitilanne pitkittyy, olisin tietysti onnellisin mies koko maailmassa, jos tulevan tapahtumat osoittavat pessimistini vääräksi, koska toivon kaikkea hyvää Albanialle ja sen ihmisille. Tämä oikeudelliset ulottuvuudet vaalikiistassa tulevat esille kysymyksiä, mutta ne pitäisi jättää asiantuntijoille ja asiasta vastaaville instituutioille. Mutta poliittinen vakaus tai sen puute on poliittisten puolueiden asia ja poliittisten puolueiden ratkaistavana. Tässä tilanteessa me, Euroopan parlamentti, voimme auttaa vain, jos puhumme yhdellä äänellä, ja se ääni on sellainen, jota koordinoidaan komissiossa ja neuvostossa. Ja pitäisi pitää mielessä maan etu ja sen ihmisten etu, koska olen vakuuttunut, että Albanian ihmiset ansaitsevat paljon parempaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Minulla on kaksi varjoesittelijää tässä. Edustaja Tremapolis ja Huntis. Edustaja Tremapolis. Giunge, okei. Okay. Allora, la parola a Mikhail Tremopoulos. Siis edustaja Trimopolis ja sitten edustaja Huntis. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä olin yksi tarkkailijoista mukana tällä matkalla, jonka Euroopan parlamentti järjesti. Me olimme tarkkailemassa – kunnallisvaaleja. Minulla oli mahdollisuus vertailla tätä tilannetta aikaisempiin. Vuoden 90 jälkeen olen käynyt Albaniassa useat kerrat. Myös vuoden 93 vaaleissa. Haluaisin lisätä puheenjohtaja Kukanin alustukseen seuraavaa. Minulla on joitain lisätietoja, koska lopulta kävimme siellä vaalipaikalla sinänsä yhdessä, mutta minun johtopäätökseni on se, että Albaniassa tarvitaan lisäaskeleita, jotta päästään menneisyyden ongelmista eroon. Meidän pitää todella huolehtia siitä, että päästään eroon rakenteesta, joka maassa nyt on, että saadaan kunnollinen demokraattisesti toimiva yhteiskunta. Vielä muutama sana siitä, mitä näemme Lehtä Kukanin ja muiden valtuuskunnan jäsenten kanssa. Siellä oli sellaisia julisteita, joilla pyrittiin kannustamaan ihmisiä välttämään äänestämään perheen mukaan. Tämä saattaa kummastuttaa meitä, mutta periaatteessa näimme yhden erityisen tapauksen. Näimme, että näin tapasi käymään aikaisemmin useamminkin. Esimerkiksi isä perheen päänä menee äänestämään, ottaa kolme henkilöllisyystodistusta mukaan ja äänestää koko perheen nimissä. Mene ότι ήταν κάποια αναλόγια όπου φαινόταν οι, ψηφοφο... Vaalipiirit ja äänestyspaikat oli järjestetty sillä tapaa, että ihmiset voivat äänestää yhtä aikaa – Eli mies ja vaimo äänestivät yhtä aikaa. Eli äänestystilanteessa oli hyvin heiposti sellainen tilanne, että ihmiset vaikuttivat toistensa äänestyskäyttäytymiseen. Kännyköitä ei myöskään pitänyt saada käyttää siellä välipaikalla joko niin, että keskusteltiin keskenään tai otettiin valokuva äänestyslipusta. Ja kun siitä otettiin sitten valokuva, koska kaikki puolet ovat siellä samassa paperissa ja sitten siihen on ruksattava sen poliittisen puolueen kohdalle, joka haluttiin valita. Ja kun se ruksi on laitettu, niin sitten siitä otettiin valokuva ja näytettiin siellä niille ihmisille, jotka huolehtivat äänestyspaikasta ja muille ihmisille, että voitiin osoittaa, ketä on äänestetty. Lisäksi nähtiin, että ihmisillä oli tuollainen musteläikkä sormessa. Sitä musteesta ei pääse noin vain eroon. Eli kun se on merkitty, ei pystytä äänestämään toista kertaa toisella äänestyspaikalla – ja kun sitten kävimme jossain toisessa paikassa, niin ihmiset lähtivät sieltä ilman tuota mustetta ja siellä sanottiin, että se muste on näkymätöntä. Sitä ei pysty näkemään, vaikka itse asiassa se oli unohtunut kokonaan. Ja seuraavaksi pyysin, että saisin kokeilla oman sormeeni tuota mustetta. Kokeilin sitä ja kymmenessä – minuutissa sain sen putsattua sydin avulla sormesta pois. Eli jos olisin halunnut, olisin voinut äänestää useat kerrat. Jos tähän kukaan myös sai kokeilla sitä mustetta, hän ei pyrkinyt sitä poistamaan sormestaan, joten se pysyy siellä koko päivän. Minulla on valokuvia, voin näyttää teille, jotta voin osoittaa, minkälaisia kokemuksia meille kerääntyy sieltä alueelta, että voitte ymmärtää, tilannetta. Poliittiset voimat, poliittiset puolueet eivät luota toisiinsa. Jokainen yksilö tai jokainen poliittinen puolue voi riitauttaa tuloksen ja sitten saadaan tukea muilta. Menettely on hyvin monimutkainen, en ole näin monimutkaista järjestelmää nähnyt koskaan missään EU-jäsenvaltiossa ja siellä sanotaan, että menettely on niin monimutkainen, että voidaan taata tulosten avoimuus. Se tuskin tässä on kuitenkaan ongelmana, vaan poliittinen kulttuuri Albaniassa varmasti löytyy syynä taustalta. Siksi toivon, että lähitulevaisuudessa lähdetään toimiin, jotta tämä maa voi saada todella eurooppalaisen näkymän tulevaisuutta ajatellen. Kiitoksia. 1993. Minäkin olin siinä. Molemmat olimme aika paljon nuorempia, mutta samoissa vaaleissa kyllä Albaniassa kävimme. Seuraavaksi Huntis Guesta. Hän on Albania esittelijä myös. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kollegat, haluaisin kiittää herra Kukania ja Dimitroplosta kuten myös muita kollegoja, jotka edustivat Euroopan parlamenttia vaaleissa, seurasivat Albaniassa järjestettyjä vaaleja. He ovat nyt esittäneet meille jotain näistä vaaleista. Minusta me voisimme tehdä kaksi johtopäätöstä tämän pohjalta. Ensinnäkin järjestelmä on hyvä, puhuttiin siitä, että EU-tarkkailijat menevät nimenomaan kolmansiin maihin tarkkailemaan vaaleja sen selvittämiseksi, onko prosessi objektiivinen, mutta mitä me olemme nähneet, niin tällaiset, tällainen tarkkailijajärjestelmä törmää omiin ra- rajoihinsa. Kukan Dimitropoulos ja muut äh, jäsenet eivät pystyneet tekemään kokonaisuutta kuitenkaan. Hyvä, että olivat paikalla hyvää arvovallalle, mutta omat rajansa kuitenkin tällä toiminnalla on. Kuulimme, miten he kuvailivat sitä, miten vaalilakia oli rikottu. Se on yksi osa tätä ongelmaa. Mutta sitten jälkeenpäin nähtiin, että siellä oli vaaroja muiltakin osin vaalitarkkailussa, jotta voitaisiin miettiä, mitkä ovat lopulliset tulokset ja luotettavat tulokset. Totta kai Albanian poliittisten viranomaisten asiahan se on tietenkin, mutta minä suosittelisin prosessin yksinkertaistamista. Jos tämä toistetaan aina, kun vaalien järjestetään Albaniassa, niin voi hyvin kuvitella, etteivät pääse tästä jännitteestä eroon, kun kerran joka kerta kiistetään vaalitulos. Minun mielestäni paljon on vielä tehtävä myös poliittisen elämän demokratisoitumisen hyväksi Albaniassa. Siitä on tultava kansanvaltaisempaa. Jos näin ei käy, niin on hyvin vaikeaa ajatella Albanian EU-jäsenyyttäkään. Puheenjohtaja, ehkä meillä on vielä syytä odottaa lopullisia tuloksia vaaleista. Minä esittäisin, että Euroopan unionin eri toimielimet, parlamentti ja muut edelleen pitävät EU-jäsenyyden mahdollisena. Albanian pitäisi ymmärtää, että kyllä mahdollisuuksia on, mutta paljon on vielä saatava aikaan edistystä. Ei se tietenkään helppoa ole, mutta ehkä meidän pitäisi todeta kahdelle tärkeimmälle poliittiselle puolueelle, että heidän pitää vielä ponnistella, kunnioittaa toisiaan ja, ja tehdä niin, että Albania pääsisi tästä pahasta jamasta. Valitettavasti nämä paikallisvaalit eivät mitenkään hälventäneet kriisiä päinvastoin pahensivat tilannetta, kuten herra Kukan totesi. Eipä ole kovin ruusuista tulevaisuutta näkyvissä. Päinvastoin ehkä kriisikin on tulossa. Totta kai siellä on taloudessa ongelmia, sisäpoliittisia ongelmia, mutta Albania maksaa myös kriisistä naapurimaissa, Kreikassa ja Italiassa nimittäin. Tämä saattaa johtaa poliittiseen ja taloudelliseen kriisiin. Aika räjähdysaltis yhdistelmä siis. Siksi se, että mietittäisiin poliittista ratkaisua jännitteen hellittämiseksi on nyt erittäin kiireellistä. Totta kai meidän täytyy antaa mahdollisimman paljon apua, ja se olisi varmasti parasta, mitä me voisimme hyväksi, ajan asian hyväksi tehdä. Grazie. Kiitos. Edustaja Bostinaro. Grazie, onorevole presidente. Dear colleagues, first I would like to say... Ensinnäkin haluan kiittää teitä kaikkia tuesta ja solidaarisuudesta, jota meille osoitettiin, kun kun tapasimme Albanian puhemiehen. Rova Topolin hyväksymätön käytös, siis millä tavalla hän puolusti parlamenttia, niin tästä haluan kiittää Pusekkia tästä kirjeestä ja sitä tavasta ja tästä lausunnon laadusta, jonka myötä parlamentin kunnia on tärkeämpi kuin vähemmän tärkeät aiheet. No, Albanian kehitys. Haluaisin siteerata Ety, Etyn väliraporttia 8. toukokuuta sen jälkeen, kun päätettiin äänestyksen 4 vastaan kolme, vaikka lopullista päätöstä ei tehty, niin Äh, aloitettiin 16 äh, äänestysuunnan avaaminen ja aloitettiin äänenlasku. Oikeudellinen perusta niiden avaamiselle oli epäselvä, toistan epäselvä, ety, etyli, etyjille. Eilen Ravaston esitti lausunnon ja komission jäsen Fyyle myöskin. He toistivat jotenkin tämän lauseen – Todetaan myös, että oikeudellinen oik, oik, asianmukaisuus tässä asiassa on huolenaihe. EUn asiantuntijat odottavat, että valitusprosessi on avoin ja reilu, tehdään riippumattomasti ja täysin sopusoinnussa olemassa olevan oikeuskehyksen kanssa. Muistakaa kaikki, että viime kerralla, kun sosialistit vaativat uudelleenlaskua, Perus kertoi meille, että ei voida hyväksyä. Perustuslaki, perustuslain mukaan ei voida. Täytyy hyväksyä perustuslaki. Minkä tahansa demokraattisen maan olennaisena lainsäädäntönä, mutta näin ei näytä nyt olevan. Se, että hallitus päätti laskea uudelleen vain muutama Tiranassa, vain niistä, joista oli syytöksiä, että yksi puolue voittaa siinä. Tässä haluaisin, että otetaan huomioon myös se, että nämä ovat ihan ennen kuulumattomia proseduureja Yhdellä äänestysasemalla löytettiin 200 ylimääräistä äänestyslappua, siis enemmän kuin mitä oli äänestäjiä. Tyrannassa tapahtui ihmeitä. Sitten päätettiin, että samaan äänestys urnaan laitetaan äänestyslippuja tyrannan kaupungin valtuustosta ja sitten myöskin näiden aluene, aluevaltuustojen ja pormestarin liput kaikki samaan uurnaan. Eikä sillä ole mitään oikeasta perustetta. Ja sitten pitäisi ottaa huomioon myöskin, ja pidän hyvänä tätä viisasta kommenttia herra Kukanelta, se mitä voidaan tehdä nyt, jotta suuri kriisi voidaan välttää – ja siteeraan albanilaista poliitikkoa. Albanissa saattaisi alkaa sisällissota. Se, mitä voidaan tehdä nyt dramaattisella hetkellä, on puhua yhdellä äänellä komission kanssa, vaatia, että kaikki päätökset kunnioittavat olemassa olevia oikeudellisia sääntöjä, säädöksiä, mutta ei mitään muuta, vain oikeudellisia säädöksiä ja perustuslain määräyksiä. Jos näin ei tehdä, ja tuetaan ehdottaa yhtä puolta, niin rohkaistaan silloin ehkä toista osapuolta kriisin eskaloimiseen. Ja sitten olisi väkivaltaisuuksia, jos ei jopa sisällissotaa. Kiitoksia. Ja kiitoksia tästä solidaarisuudesta, jota monet teistä ovat, olette osoittaneet minulle ja myöskin, että olette välittäneet viestiä herra Pusekille. Kiitos, herra Kasulides. Yes, thank you, chairman. Kiitos, puheenjohtaja. On aivan ilmeistä, että Albaniassa on tilanne kärjistynyt, mutta että nämä kaksi suurinta puoluetta ovat hyvin lähellä toisiaan. Eli joka äänellä on arvonsa. Sen sijaan, että vain puhuttaisiin näiden vastuusta, niin mietinpä vain, eikö joku vastuu ole myös näillä tahoilla, jotka ovat antaneet neuvoa vaalin toimittamisessa. Mietin ajat, kun näitä yksityiskohtia, miten, mitä neuvoa sitten annettu siitä, että kun laskettiin äänilipukkeita, niin, niin laatikoiden olisi pitänyt olla eri kaupunginjohtajan ja valtuustovaalissa. Miten on ylipäätään sallittu, että, että äänioikeutettu voi panna useamman lipukkeen laatikkoon? oli sitten kyse kaupunginjohtajasta tai valtuustosta. Näin olisi virheet vältetty. Ja kolmanneksi, tämä on erittäin tärkeää nyt täällä parlamentissa, tuskin palvelemme mitään tarkoitusperää, jos me muutumme tuomareiksi jonkun puolesta tai jotain vastaan. Jos näin tehdään, niin tässä pannaan vain lisää vettä myllyyn eikä se albanilaisia auta, eikä maan tulevaisuutta, mitä täällä nyt kuultiin, miksi noin ja miksi näin tai muuten vain. Kun ajatellaan urnien avaamista, että jätettäköön se oikeusviranomaisten ratkaistavaksi. Toivottavasti nyt ainakin tämä toimii Albanissa. Edes nyt se, kun tässä puhutaan myös jopa EU-jäsenyysehdokkuudesta. Ja kiitos. Grazie. Kiitos. Tanak. Kiitos puheenjohtaja. Olen kuunnellut hyvin tarkkaan kaikkia puheenvuoroja. Haluaisin uudestaan tuoda kantamme meidän ryhmästämme esiin. Euroopan parlamentin ei pitäisi paikallisvaaleja tarkkailla. Kukan ja arvostan kovasti tämä oli pöymistön päätös, mutta väärä päätös mielestäni. Ja mitä tällä matkalla saatiin aikaiseksi? Paikallisvaaleihin tarvittaisiin alueiden komitea tai Euroopan neuvosto tarkkailemaan. Meidän pitäisi katsoa kansallis- parlamenttivaaleja tai presidentinvaaleja. Tämä on nyt vaarallinen ennakkotapaus, kun paikallisvaaleja käydään kaikkialla maailmassa paljon. Olemmeko antaneet oikeutusta näille tuloksille? Olemmeko kannustaneet vaalijärjestelmän uudistuksiin? Olemmeko tukeneet sovintoa näiden osapuolten välille? Vastaus varmaankin on ei. Onko Albania nyt saanut uuden aseman parlamentin silmissä ehdokas maana? Vastaus on varmasti myös ei tähän kysymykseen. Sanon tämän erityisesti, koska olen lähdössä Makedonian viikonloppuna, osallistun siellä kampanjointiin. Ja siellä kysytään sitä, miksi parlamenttivaalit Makedonian kaltaisessa maassa ei saa vaalitarkkailua parlament, Euroopan parlamentista ja kuitenkin lähdemme tarkkaamaan paikallisvaaleja Albaniassa. Si conclude la lista degli interventi. Sitten vielä lopuksi Komtsakos. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήμουνα και εγώ μέλος της Επιτροπής, ε, της ομάδας που... Minäkin olin sen ryhmän jäsen, joka Albaniassa vieraili. Yhdeksän toukokuuta lähdimme Albaniasta. Äänestyspaikat oli jo suljettu itse asiassa jo edellisenä päivänä. 15 päivää myöhemmin meillä on vain hämärä kuva tuloksista, mutta näyttää, että ne ovat sitten lopputulokset. Mutta 15 päivää on kestänyt ääntelasku. Ja puheenjohtaja, mielestäni jo se osoittaa selvästi kypsyyden tason vaaliprosessissa. Albaniassa. Eikä mielestäni ole tarvetta käsitellä edes yksityiskohtia, kuten herra Kassolidis sanoi. Huolimatta, riippumatta siitä, miten arvioimme äh, vaaliprosessia, niin vain yksi poliittinen johtopäätös voidaan tehdä, ja se on seuraava. Albania ei ole aloitteleva demokratia enää, koska se on ollut sitä yli vuosikymmenen. Eikä tätä aikatekijää voida ylen katsoa, kun arviointia tehdään. On aika selvää. Että se tapa, millä eri tärkeät poliittiset prosessit toimivat, eivät toimi kunnolla, eikä joustavasti, ainakin jos verrataan meidän viitearvoihimme ja standardeihimme – ei ole muuta vaihtoehtoja kuin ottaa tämä asia esille. Koska täytyy tarkasti seurata sitä, että miten poliittinen tilanne maassa kehittyy. On paljon jännitteitä, on syviä jakolinjoja, ja tämä täytyy pitää mielessä. Sitten mitä herra Tanak sanoi, että pitä, oli, pitikö siellä olla paikalla vai ei. Ei ole epäilystä siitä, että että siellä piti olla saadakseen kuvan, että miten Albanian tilanne kehittyy. Koska siellä halutaan jäsenyysneuvottelujen aloittamista. Mielestäni parlamentti teki oikean päätöksen, kun lähetettiin myös Kimaran alueelle. Oli ollut suuria jännitteitä aiemmin, jotka olivat johtaneet jopa kolme tapauksiin. Se antaa meille toivoa, tai se antaa meille toivoa, että tällaisia, ihan tällaisia jännitteitä ei ollut näissä vaaleissa, eikä tullut valituksia siitä, että miten siellä alueella vaaliprosessi meni. Haluan lopuksi puhua siitä, mistä monet ihmiset ovat Albaniassa – huolestuneita. Kun ihmiset äänestävät paikallisvaaleissa, he eivät ymmärrä, että miksi uurnat ja vaaliliput täytyy viedä johonkin keskustoimistoon, joka laskee äänet, ja ihmiset ovat siitä huolestuneina. Vastaus, jonka ihmiset saavat, on viranomaisilta, että pidämme parempana, että tilannetta voidaan kontrolloida keskusjohtoisesti, koska jos äänet lasketaan paikallisesti, niin on hyvin vaikea tarkistaa, että onko ongelmia. Ja se, että näin sanotaan, niin sen pitäisi antaa meille suurta huolenaihetta. Bene, il niin? mm, No niin, loppusanat. Edustaja Kukan. Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja. Ihan vain muutama virke. Kiitos kollegoille, jotka osallistuivat tähän lyhyen keskusteluun. Arvostan myös sitä, että mukana olleet kaksi muuta takia antavat lisää, että olen samaa mieltä liiteestä. Meidän ei pidä olla tuomareita tai vaaliasiantuntijoita Valvaniassa. Siellä on omat instanttinsa, jotka pärjäävät tässä paremmin ja pätevämmin. Mutta toistan, minkä jo totesinkin. En usko, No, tätäkin haluan tukea, mitä Kasulis totesi, jos me, jos me kiistaan osallistumme, niin siitä ei koidu mitään hyvää. Päinvastoin ehkä vain pahentaa kiistaa. Meidän täytyy puhua yhdellä äänellä Ei ole epäilystä käsitä, että hallitus kyllä aika hyvin valmisteli vaalit, kävimme sisäiseministeriössäkin. Ja kuten totesin, ja sinällään emme esittäneet mitään epäilyä ajatella itse vaalipäivää, mutta vaalit eivät siihen loppuneet. Sitten alkoi äänten laskenta ja tulosten hyväksynnän. Ja ikävä kyllä tässä joudutaan samaan jamaan kuin 2009 kesäkuussa parlamenttivaalien jälkeen. Siksi minä totesinkin, että otettakoon tämä vakavasti. Viime kehityskertomuksessa maa ei vielä saanut ehdokasasemaakaan. Jos tämä pattitilanne, kriisi vain jatkuu jatkumistaan, niin se on huonoksi maalle ja Albanian ihmisille, kuten totesin. Meidän pitäisi olla tästä huolissamme eniten. Mitä Charles Tannock sitten totesi, ennen kuin päätös tehtiin lähettää valtuuskunta Albaan, niin tästä käytiin keskustelua, mitä yksimielisyyttä ei löytynyt, mutta päätös tehtiin. Tämä koski myös päätöstä olla lähettämättä valtuuskuntaa Makedonian vaaleihin. Ehkä tässä tarvittaisiin kunnon keskustelua niin, että tehtäisiin kunnon johtopäätökset ja pitäydyttäisiin niihin sääntöihin, jotka nyt ovat olemassa, vai täytyykö ehkä uudelleen miettiä poikkeuksiakin, kun poliittinen tilanne saattaa jossain maassa sellainen olla, että olisi hyvä lähettää Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie. Kiitos kollegat. Seuraava kohta käsit on kyselytunti ulkosuhdehallinnolle kollega Kaminski, mutta tässä täytyy nyt vielä odotella, kun niillä paikalla. Kymmenen minuuttia. Keskeytän kymmeneksi minuutiksi kokouksen. Ecco, risponde, poi a Kaminsky se è Sì. Come in Italia. Okay. Bene, allora... Non mi collegat. Colpo di martello risuona nella... Nuijan isku täällä tyhjässä ilmassa vain kaikuu. Kollega Kaminski! Bene, question time per servizio di azione. Kyselytunti ulkosuudenhallinnon kanssa. Me kuulemme ensinnäkin Kaminskia. Ja tässä ja tämä liittyy Valko-Venäjään. Potsa puhuttiin, saamme myös korkean edustajan vastaus. Se ei kuitenkaan tullut kuudessa viikossa ja siksi Kaminski on pyytänyt järjestön pohjalta, että tämä otettaisiin esityslistalle meidän kokouksessamme. Edustaja Kaminski saa puheenvuoron ja esittää kysymyksensä ja sitten saadaan ulkosuudenhallinnolta vastaus. Herra Mätjäs sanoi sieltä. Kaminski, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. E, Kiitoksia, puheenjohtaja. Tänään on Viisikymmentä päivää ollut Anasei Potsatot arestissa pidätettynä. Kasta Viborchan Ansei Potsaputin määrättiin arest, pidätettäväksi. Hän e, oletettavasti tai väitetysti tuki opposition mielenosoitusta Minskissä. Tuomioistuimen mielestä hän otti osaa, aktiivisesti osaa mielenosoitukseen, vaikka hänen oli pitänyt olla, piti olla journalistin työssä. Andrzej Potsoput on myöskin Puolueellisten äh, toimitsija, joka on sanonut kirjeessään, että Siis 15 päivää oli, oli tämä pidätys, mutta on, nyt on mennyt 50 päivää. Eli kysymys komissiolle. Korkea edustaja, tunteeko hän Ansei Kotsuputin pidätyksen ja sen tapauksiin ja mihin toimiin tässä kysymy- asiassa aiotaan ryhtyä? Tämä oli alkuperäinen sisältökysymyksessäni. Niin. Bene, la risposta dal servizio di... edustaja Ramati sen voi vastata. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin sanoa ulkosuudenhallinnon puolesta, että tietääksemme tämä nyt on ensimmäinen kerta, että tällainen kyselytunti on järjestetty AFETissa. Ehkä ylipäätään ensimmäinen kerta AFETissa pitkän aikaan emme ole vielä sopineet kyselytuntien järjestelyistä, siis ulkoisen valiokunnan ja EUH kanssa toivottavasti tämä on piakkoin mahdollista. Joka tapauksessa olemme tietenkin valmiita siihen, että pyrimme antamaan vastauksen edustaja Kaminskille. Kuitenkin joudun ensin menettelystä puhumaan. Viime vuoden kesäkuussa Euroopan parlamentti muutti työjärjestykstään niin, että edustajat voivat suoraan esittää kysymyksiä ulkoasian hallinnolle ja korkealle edustajalle 117 kohta 1 on tämä sääntö. Tämä on ihan tervetullut kehityssuuntaus Lissabonin jäljiltä ja toimielinten kesken, mutta on kuitenkin todettava, että me emme ymmärrä, miksi kirjalliset valmiiset kysymykset sitten vain neuvostolle ja komissiolle. Minä puhun ulkosuhdehallinnon puolesta. Kamiski esitti ensimmäinen maaliskuuta kysymyksen ja jätti sen neuvostolle. Siksi ulkosuhdehallinto joutui käytämään neuvoston puoleen selvittääkseen, mitä on tapahtunut. Ja vastaus oli, että kaikki kysymykset, kaikki vastaukset kysymykseen, jos ne muodolliset esitetty neuvostolle, vaikka vain ovat menettelytapa kysymyksen, niin neuvoston on hyväksyttävä myös vastaukset, siis ministeritasolla. Toisin kuin komissiolle esitettävissä kysymyksissä, niin niitä ei voi pelkästään korkealle edustajalle toimittaa, eikä neuvosta voi edellyttää, että korkea edustaja vastaa, kun tiedetään, mitkä ovat toimivaltajärjestelyt myös ajatellen ulko, yleisten asian neuvosto. Tämä on siis neuvostolta saatu tieto. Nyt tämä selittää, miksi te ette saaneet nopeammin vastausta kysymykseenne. Tämä on se menettely siis. Jos nämä esitettäisiin suoraan korkeudustelle, niin varmistettaisiin, että saataisiin nopeammin vastaus. Tämä on nyt neuvostolta saatu tieto edustaja kyllä sai neuvostolta vastauksen 28. huhtikuuta tänä vuonna. Siinä todetaan lainaan, koska tämä kysymys on esitetty korkealle edustajalle, neuvosto kehottaa jäsentä esittämään kysymyksen suoraan korkealle edustajalle, kuten artiklassa 117 kohta 1 määrää työjärjestyksessä. Me olemme selvittäneet parlamentissakin, olisiko mahdollista, että edustaja voisi suoraan esittää korkealle edustajalle kysymyksen. Me olemme saaneet sellaisen tiedon viime illalla vahvistettu, että vielä se ei ole mahdollista, että Euroopan parlamentin jäsenet voisivat suoraan esittää kysymyksen korkeaedustajalle. Varapuheenjohtajalle työ on nyt vireillä. Minulla on tässä yksi esimerkki kaavakkeesta, jota jatkossa kyllä käytetään parlamentin jäsenet voivat esittää kysymyksiä ei pelkästään neuvostolle ja komissiolle, vaan myös korkealle edustajalle varapuheenjohtajalle ja myös siis Euroopan neuvoston pysyvälle puheenjohtajalle, mutta me olemme saaneet sellaisen tiedon täältä, että se ei ole vielä toimintakunnossa. Koska se ei ole toimintakunnossa, niin en suoraan ei voida esittää kysymyksiä korkealle edustajalle, varapuheenjohtajalle. Nyt on kyse kai viikoista ja siksi minä toivonkin, että mitä tänään nyt on tapahtunut, voitaisiin välttää jatkossa. No, totta kai minä nyt haluan jotain sisältöäkin tarjota, mutta olen pahoillani, että näin paljon meni menettelytapaa kysymyksiin, mutta herra Kaminskin ja muut jäsenet ehkä näin ymmärtävät, mitä tässä on käynyt. Itse asiassa, kun meille selvisi, että tässä oli ongelmia ollut, me tutustuimme tähän kysymykseen ja korkea on nyt vastannut Kaminskin kysymykseen se lähetettiin kirjeen kerran herra Kaminskille eilen. Se on apulaispäisessä apulaispääsihteeri Popovskin allekirjoittama. Siellä ollaan jo vastaus. Juuri puhuin herra Kamiskin kanssa, hän ilmeisesti ei ole vielä saanut, sen toimitettiin hänelle eilen, mieluusti sen tarjoan hänelle. Totta kai voi lukea sen, tämän sisältöpuolen liittyen valko -Venäjään. Se liittyy alkuperäiseen kysymykseen ensimmäiseltä maaliskuuta, mutta nyt sitä on myös päivitetty. Jos herra Kamiski on tästä kiinnostunut, voisi lukea tai toimittaa kirjan herralle. Kiitos. Kaminski. Kollega Kaminska, miten haluatte vastauksena? I think that the, the, the issue we are discussing... Tämä asia, jos tänään keskustellaan, puhun valko en proseduuriasioista, on niin tärkeä, että olisi hyvin tärkeää kuulla ja saada pöytäkirjaan se, mitä arvoisa ulkoisen hallinnon edustaja sano, voisi sanoa tästä nimenomaisesta asiasta, herra Potsaputin asiasta, joka on vieläkin vangittuna ja valko sinänsä. Joten pitäisin, tai toivotan, tai pitäisin hyvänä, jos EEASn kollegat voisivat lukea tämän kirjeen. Mr. Kaminski. Yeah, that's my will. I'm Mr. Kaminski. Minä olen herra Kaminski ja minä ilmaisin sen herra Kaminskin tahdon tässä. The same thing. Olen ihan samaa mieltä, ihan samaa tässä peräkuulutetaan. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Me teemme ihan mitä herra jäsen on pyytänyt. Minä luen nyt korkean edustajan varapuheenjohtajan vastauksen siinä muodossa, kun se toimitettiin herra Kaminskille. Korkea edustaja kiittää jäsentä siitä, että otettiin oppositioaktivistien sorron esille kansalaisyhteiskunnassa 19. joulukuuta järjestettyjen presidentinvaalien jälkeen valko ja mieluusti tarjoaa päivitettyjä tietoja Andrei Poposutskin kohdalla Kazetska Bikovska-lehdessä. Lehden toimittaja hänet on pidätetty vaalipaikalle 12. tammikuuta virkailijat turvallisuusyksiköstä valko pidettivät henkilön, olen pahoillani jos äh, äh, äänen väärin nimet, ja vietiin Minskiin tuomioistuimeen. Seuraavana päivänä hän sai 1,75 miljoonaa ruplaa sakkoina. Se on 450 euroa. Ja sitten hänet vapautettiin riippumattoman lehden verkkosivun perusteella tässä protestoitiin tätä tuomiota, jota pidettiin lievänä. Helmikuun puolessa välissä Okki Barski piirituomioistuin antoi hänelle 15 päivän tuomion. Syytteinä oli se, että hän oli osallistunut protestoihin, protesteihin ilman lupaa presidentinvaalien jälkeen. Herra Popotskov oli puolalaisen lehden lähettämänä siellä, ja meidän tietomme mukaan Herra Popotskuk 10. maaliskuuta sai varoituksen syyttäjältä, koska hän väitettiin, että hän ei ollut akkreditoitu lehden puolesta. Varoituksessa sanottiin, että akkreditoitu ulkoasiaministeriössä valko meni umpeen 24. helmikuuta 2009. Sitä ei oltu jatkettu vaikkakin artikkeleita edelleen ilmestyi verkkosivulla. Koko Butchkot pidätettiin 6. päivä huhtikuuta siitä, että hän määräyksiä, rikkoi ja loukkasi myös päämiestä. Tämä esti häntä osallistumasta videokonferenssiin Euroopan parlamentin valtuuskunnan kanssa. Se oli tulossa 7 huhtikuuta Minskissä EU-edustusto. Sen jälkeen lehtimies on ennen oikeudenkäyntiä pidetty pidettettynä vankisellissa. Hänen vaimonsa vain pääsi, päästettiin 5. päivä toukokuuta tapaamaan hänet ja ennen, sitä ennen 22. huhtikuuta. Herra Papuch voi lähettää ja vastaanottaa kyllä kirjeitä mutta minkälaisia kuulusteluja ei ole vielä järjestetty tai hyvin vähän. Tämän lisäksi 13. toukokuuta Rappa Puksut sai virallisen syytteen siitä, että hän loukkasi presidenttiä 358 artiklan nojalla rikoslaissa ja 367 artiklan nojalla myös. Hän voi saada jopa neljän vuoden tuomion. Sitten 19. päivä joulukuuta viranomaiset tietomme mukaan ovat jatkuvasti painostaneet herra Poputskia. Vaikuttaa, että tämä on kostoa hänen lehtimiehen toimistaan. EU-edustusto Minskissä edelleen seuraa tilannetta tarkkaan tässä tapauksessa ja muissa vastaavissa tapauksissa. 10. Tammikuuta, toukokuuta korkea edustaja Cathy Ashtonin edustaja antoi lausunnon myös lehtimisten toiminnasta korkea edustaja on erittäin huolestunut tiedoista herra Kopukskin pidätyksestä. Hän Kasetta Vivoskaan on kirjoittanut artikkeleita. Tämä on yksi esimerkki ihmisoikeusrikkomuksista, joita viranomaiset valko tekevät presidentinvaalien jälkeen 19. joulukuuta 2010. EU tarmokkaasti tuomitse tällaisen häirinnän ja pidätykset tai pelottelun, joita viranomaiset harjoittavat riippumatta mediaa kohtaan tai ihmisoikeuksien loukkaukset, jos ajatellaan ilmaisuvapautta, kokoontumisvapautta tai lehdistövapautta. EU vetoaa valko viranomaisiin, että välittömästi lopettaisivat syytetoimet, kun on kyse riippumattomista rehtimiestä, olipa sitten kyse kunnianloukkauksesta tai muista syytteistä. EU kehottaa myös velko viranomaisia tekemään yhteistyötä etyjin edustajien kanssa lehdistönvapauksen tiimoilta. Ja kuten jäsen tietää, EU on pyytänyt, että kaikki henkilöt, jotka ovat pidätetyneet, saisivat vierailuoikeuden ja lopetettaisiin kansallisyhteiskunnan sorro. Me käytämme kaikkia välineitämme ennen kaikkea, että poliittista painetta sen hyväksi, että tämä lehtimies ja muut uhrit voitaisiin vapauttaa, kun he ovat hyvin hankalassa huolestuttavassa tilanteessa. Herra puheenjohtaja, hyvä jäsen, tämä on korkean edustajan vastaus. Sen olemme toimittaneet heille Kaminskille ja jälleen toimitan sen myös, että tämä on jopa puoloksi tehty. Grazie, chiedo Kiitoksia. Minä muodollisesti pyydän Kamiskilta vielä, onko hän tyytyväinen saamaansa vastaukseen. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kovasti kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen tästä vastauksesta. Haluan kiittää siitä kovasti. Nämä ovat tärkeitä sanoja, jotka varmasti kuullaan sekä valko että Puolassa, joka luonnollisesti on kovasti tästä tapauksesta kiinnostunut. Tämä vain vahvistaa hyvän, hyvän arvioinnin koko e- ulkosuhdehallinnosta ja korkeasta edustajasta. Se ei unohda sitä, että se mikä meitä yhdistää, tietysti sopimussuhteiden lisäksi, on tämä arvoyhteisö. Ja yksi osatekijä näitä arvoja on sananvapaus ja demokratia. Olen ylpeä siitä, että meidän ulkosuhdehallintomme puolustaa aktiivisesti näitä arvoja. Ja nyt tilaisuuden tullan, jos sopii puheenjohtaja, haluaisin verota sen puolesta, että selvitetään, että ketkä viranomaiset ottavat osaa Valko-Venäjällä Potseputin ja muiden oppositiojäsenten vainoon. Ja sitten tehokkaasti, jos tarvitsee, niin laajennetaan sitä luetteloa ihmisten osalta, joilla on pääsykielto EU-hun osallist- sen vuoksi, että osallistuvat tähän arvottomaan toimintaan. Haluan kovasti kiittää ja haluan ilmaista toiveen, että nämä proseduuriongelmat, että ne ratkaistaan että voidaan toimia tässä uudessa todellisuudessa, jonka Lissabonin sopimus on luonut. Vielä kerran kiitoksia. Grazie, colleghi. A margine... Kiitoksia. Tämän tilanteen tiimoilta ehkä olisi hyvä miettiä ja pohdiskella, miten järjestellä nopeampi palvelu, helpompi tällaiseksi kyselytunniksi, että saataisiin kunnon vastauksia myös toim- toimeenpanevalta viranomaiselta. Ne olisivat tehokkaampia ja vastaisivat myös parlamentin tarpeita. Kyselytunti on olemassa monissa maissa, parlamenteissa toimii hyvin. Ehkä se voitaisiin täälläkin ottaa käyttöön. E il punto seguente è il 14. Kohta 14. Irak-valtuuskunnan vierailu 26-28. huhtikuuta. Kyse on vierailusta, ylimääräisestä vierailusta Nimittäin aikaisemmin me olemme päässeet Irakiin turvallisuussyistä. Siellä oli Stevenson, Mauro, Tarmontat ja Katsin ja kävivät Bagdadissa ja Erbilissä. Kollega Stevenson, voitte kertoa tästä toiminnasta, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. As you... Kiitos paljon puheenjohtaja. Kuten aivan oikein sanoitte, Tämä oli melko ainutlaatuinen tapaus. Irakin valtuuskunta ja näin muodollisena valtuuskuntana vimavalien jälkeen kaksi kertaa meiltä on kielletty turvallisuussyistä puheenjohtajakokouksen puolelta Irakin matkustaminen. Protestoimme sitä ja tämän valiokunnan tuella ja valtuuskuntien puheenjohtajien tuella vihdoin saimme luvan – Minun on sanottava, että meidät otettiin vastaan erittäin korkealla tasolla koko Irakin vierailun aikana. Ainoa henkilö itse asiassa, jota me tavanneet, oli pääministeri Valaki, joka oli tällä Korean matkalla. Presidentti Talibanin tapasimme, samoin parlamentin puhemiehen Osama Fetin ja edustajan neuvoston, joka on oikeastaan hallituksen ainoa toimiva osa. Selitän myöhemmin tätä kolme valiokuntaa. Turvallisuus ja puolustus, ulkoasian valiokunta ja ihmisoikeusvaliokunta. Näitä tapasimme. Varapääministeri tohtori Salem Muklavin, ulkoministeri Haseer Saravin, YK pääsihteerin henkilökohtaisen edustajan hän Merkelin tapasimme. Hän kävi täällä valiokunnassa, kuten varmasti muistatte, melko hiljattain. Tapasimme myös Yhdysvaltain lähettilään Jim Jeffrin. Ja totta kai on ulkosuudenhallinto järjesti koko ohjelman ja meillä oli mukana jatkuvasti Puolan Irakin lähettiläs Stanislav Smolan, joka oli todella suureksi avuksi koko vierailumme ajan. Masud Basanin tapasimme myös Kurdistanin autonomisen alueen presidentin ja alueen parlamentin puhemiehen pääministeri Baram Salenin ja lisäksi tapasimme Al-Irakian johtajan tohtori al joka sattui olemaan Erbilissä silloin. Ja piispa Samori Arin, jonka kanssa pääsimme keskustelemaan kristittyjen vähemmistöjen ongelmista ja myöskin oppositiopuolueen Kurdistanin autonomisella alueella. Keskeisimmät kysymykset, joista keskustelimme, oli tietenkin arabivaltioiden kevät. Siihen suhtaudutaan hyvin vakavasti, eikä vielä vakavammin kuin täällä – sitä pidetään samantyyppisenä tapahtumana kuin Berliinin muurin murtumista. Kuitenkin siellä on sellaisia pelkoja, että esimerkiksi Syyriassa se on valtava kurdiyhteisö ja paljon kristittyjä. Saattaisi syntyä tilanne, että he pakenevat Syyrian väkivaltaisuuksia pyrkivät Kurdistaniin hakemaan turvapaikkaa itselleen. Kurdistanissa on jo valtavasti pakolaisia. Sieltä ei käännytetä koskaan ketään, mutta sieltä puuttuu asuntoja, kouluja, sairaaloita. Pispa Varda itse asiassa kertoi meille, että todella pyydän, että sanokaa kollegoille siellä Euroopassa, että älkää lähettäkö rahaa, että voidaan rakentaa lisää kristittyjä kirkkoja. Tarvitsemme sairaaloita, taloja, kouluja kristityille, jotka ovat joutuneet muuttamaan alueeltaan. Monet heistä hakevat turvallista asuinsia Kurdistanista. Keskustelimme koko Irakin poliittisesta tilanteesta, totta kai. Kansallisen yhtenäisyyden hallituksen luomiseen meni kahdeksan kuukautta vaalien jälkeen ja nyt lopulta hallituksen luominen perustettiin Erbilin sopimuksen varaan. Siinä on yhdeksän osakette, jonka pohjalta saatiin kaikki suuren koalition osatekijät mukaan. Yhtään Erbilin sopimuksen lauseketta ei ole vielä täytäntöön pantu. Kolme keskeistä ministeriötä, turvallisuus, puolustus ja sisäministeriö. Nämä ovat todella ratkaisevan tärkeitä ja olivat mukana Erbilin sopimuksessa. Näitä ei ole koskaan nimettyjen ministeriöiden toimivalta on edelleen pääministerin virastossa. Nyrjelmärki pääministeri saa näin aivan päätä huimaavan vastuun ja samalla toimintavallan Irakin sisällä. Myös strategisen politiikan kansallinen neuvosto, joka oli tarkoitus asettaa Hayal Lauin johdolle Rakia-puolueesta, joka, ehkä näin muistatte, sai yhden paikan enemmän kuin Nuri marakin puolue vaaleissa, vaikka Norjanmaakista Mämin tuli pääministeri. Tuo strategisen politiikan kansallisen, kansallinen neuvosto on hyvin keskeinen Erbilin sopimuksessa, mutta sitä ei ole koskaan luotu. Monet poliittiset johtajat, joiden kanssa keskustelimme, sanoivat, että he olettavat, että jälleen järjestetään varastetut vaalit, koska hallitus on jumissa tällä hetkellä. Yksi harvoista laista, joka on saatu parlamentin läpi, on budjetti monet muut asiat ovat kerta kaikkiaan jumissa, mitään edistystä ei tapahdu, koska kansallisen yhtenäisyyden hallitus ei toimi kunnolla. Tästä kaikesta huolimatta keskustelimme taloustilanteesta. Ja totta kai, jos ajatellaan turvallisuustilannetta, joka on Bagdadissa erittäin epävakaa edelleen, me näimme itsekin, että kaupunki on edelleen hyvin vaarallinen. 81 poliisia oli tapettu yhdessä kahdessa viikossa ennen kuin sinne lähdimme. Näistä asioista emme usein kuule. Tarkastuspisteiden yhteydessä, kun puhutaan vihreästä alueesta, niin siellä oli räjähtynyt valtavia pommeja ja tusinoittain ihmisiä oli kuollut. Siellä on tapahtuu murhia, pommituksia jatkuvasti. Tämä on ihan arkipäivää siellä. Edelleen sähköä on rajallisesti, esimerkiksi Bagdadissa. Joskus vain kuuden tunnin ajan per päivä saadaan sähköä. Ramadanin aikaan myöhemmin tänä kesänä, ja kun ajatellaan, että lämpötila voi olla plus 50, ja muslimiyhteisö ei saa juoda vettä edes eikä syödä – päivän aikana, niin tuo on kyllä vaarallista, kun ei ole ilmastointia eikä sähköä. Joten nyt odotetaan, että silloin väkivaltaisuudet lisääntyvät. Tämä niin siellä odotetaan, että kaasun ja öljyntuotanto lisääntyy valtavasti ja että kansantalous paranee. Kurdistanissa nähtiin vuosittaista kasvua, joka on 10 prosentin tasa. Kurdistan on taloudellisesti todella kukoistamassa, koska turvallisuustilanne siellä on paljon parempi. Se on Irakin melko turvallinen osa. Yksi keskeinen seikka, jonka otimme esiin jokaisessa tapaamisessa, on se, että me kritisoida Asovin leirin tapahtumia. Siellä 34 aseetonta siviiliä tapettiin Israelin voimien toimesta. 300 loukkaantui, monet kriittisesti. Asavin leirin tilanne jatkuu edelleen saartoon käynnissä lääketieteellistä hoitoa ei ole annettu kriittisesti loukkaantuneille. Ad Melkert Unamista ehdotti valtuuskunnallemme, että ainoa mahdollinen ratkaisu olisi se, että 3400 Asafin siviiliä siirrettäisiin Irakin ulkopuolelle. Mutta nyt olisi hänen mukaansa valtuutettava, vakuutettava kansalaisten järjestön johtajat – ei ainoastaan Asafin leirissä, vaan myös parissa siitä, että tämä on ratkaisu. Kun palasin Irakista, järjestin heti Pariisin matkan. Olin viisi tuntia siellä johtajien puheille ja pääsimme sopuun Irakin suhteesta vastaavan valtuuskunnan kanssa – ja tästä järjestimme viime istunnon aikana Strasbourgissa lehdistötilaisuudenkin. Parantajan Ashtonille on lähetetty nyt tämä teksti ja 27 EU-jäsenvaltion ulkoministerille. Vaihtoehto periaatteessa on, että 3400 Asafin asukasta – siirrettäisiin mihin tahansa 20 jäsenvaltiosta, jossa heillä on yhteyksiä, perhettä, jossa ovat asuneet aikaisemmin tai Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Norjaan, Sveitsiin, Australiaan, mihin tahansa maahan, joka olisi valmis auttamaan meitä tämän tilanteen ratkaisemisessa, jotta verenvuodatus, joukkosurmat voidaan estää. Irakilaiset selkeästi ovat sanoneet, että he ovat tämän tilanteen ratkaistua ennen vuoden loppua, mutta selkeä ennaltaehto, tiukka ennaltaehto meillä on sen jälkeen, kun keskustelimme EUn lähettiläiden kanssa Irakissa ja sanoivat, että ei voida ajatella, että syntyy sellainen tilanne, että Irakin hallinto saa palkinnon tällaisesta joukkotuhosta sitä kautta, että poistetaan ihmisiä Irakista. Tämähän on irakilaisten hallinnon ajatus siellä kaiken kaikkiaan. Eli meillä on hyvin tiukkana ennaltaehtona se, että ensinnäkin Irakin on vedettävä sotilasjoukot Asafin leiristä saartoon purettava. Toimittajien, riippumattomien tarkkailijoiden on päästävä sinne leiriin. Siellä on mahdollistettava lääkehoito kriittisesti loukkaantuneille ja on kansainvälinen tutkimus hyväksyttävä 8. huhtikuuta tapahtumien takia. Ainoastaan, siis todella ainoastaan, jos he vastaavat näihin ennaltaehtoihin, me voimme ajatella, että he ovat valmiita neuvottelemaan kanssamme siitä, miten voisimme auttaa tämän tilanteen ratkaisussa pitkällä aikavälillä. Asaf oli ulkoasiaministereiden neuvoston kokouksen esityslistalla tällä viikolla, kun paronitar Ashton otti kysymyksen esiin. jälleen prosessoitiin sitä vastaan, että Irakin hallinto oli syyllistynyt tällaisiin toimiin. Toivomme, että voimme saada tukea sille, että lopulta ratkaistaan tämä tilanne niin, ettei tousta joukkosurmaa jouduta näkemään. Olemme myöskin suunnitelleet yhteistä laittajien konferenssia Puolan puheenjohtajakaudella 6.7. joulukuuta tänä vuonna – yhdessä komission neuvoston ja parlamentin kanssa. Näin pyrittäisiin katsomaan, mitä potentiaalia öljyn ja kaasun osalta Irakissa on, mitä mahdollisuuksia EUn yrityksillä olisi osallistua, investoida. Näin syntyisi bisnesmahdollisuuksia siellä maassa. Katsottaisiin myös maataloussektoria ja rahoituspalvelualaa. Komission jäsen on hyvin innoissaan tästä ja puoluepuheenjohtaja valtiona on luvannut, että tästä tulee yksi keskeinen työsarka Puolan puheenjohtajakaudella. Tämä oli yksi hedelmällinen tulos. Lopulta allekirjoitimme yhteisen julkilausuman, jolla pyrittiin siihen, että EUn Irak yhteistyösopimus, joka allekirjoitettiin, ratifioitaisiin, saataisiin paljon enemmän yhteistyötä yhteistyötä ihmisoikeuksien, koulutuksen, sosiaalisten kysymyksen alalla, samoin kuin tasa-arvon ja naisten oikeuksien alalla. Kaiken kaikkiaan siis oikein hyödyllinen kokousrypäs. Mielellämme ottaisimme vastaan Euroopassa tapaamiamme ihmisiä. Melko pian energiaministeri esimerkiksi tulee torstaina ja perjantaina tällä viikolla siis tapaamaan komission jäsen Öttingeriä. Joten odotan hyödyllistä yhteistyötä irakilaisten kanssa tulevaisuudessa. Lopuksi puheenjohtaja haluaisin todella kiittää tätä valiokuntaa siitä, että sain mahdollisuuden tulla puhumaan täällä tänään. Minut on merkitty myöskin yhteispuheenjohtajaksi iltapäivällä, kun puhutaan Irakista ja järjestetään Irakin kuuleminen. Minä olen puheenjohtajana toisessa Irak-kokouksessa tänään iltapäivällä ja tämä oli tehty kysymättä minulta, joten valitettavasti en tuohon kokoukseen tällä iltapäivällä pääse. Kiitos puheenjohtaja. onpa vahinko. Tiesin toki, että tämä se tilanne oli iltapäivällä. Mukaudumme tähän tilanteeseen. Herra Mauro. Kiitos puheenjohtaja. En toista kaikkea sitä, mitä kollega Stevenson jo totesi. Minä tyydyn vain esittämään muutaman huomion siltä osin, mitä hän ehkä ei todennut, mutta ennen kaikkea lähtökohdaksi ottaisin sen tilanteen, johon palaamme vielä iltapäivällä kuulemisessa – Paradoksaalista tässä on se, että Irakissa ihmisiä kuolee sen vuoksi, että siellä halutaan elää. Siis kuolee ihmisiä, jotka eivät luovu siitä, että menisivät töihin tai että osallistuisivat maansa demokratian kehittämiseen. Sikälikin yhä ristiriitaisempaa meidän toimielijämme asennoituminen suhteessa Irakiin. Muutama esimerkki, kuten jo kuultiin, kun kävimme keskustelun täysistunnossa komission jäsen Ashtonin kanssa täysistunnossa. Me olemme huomanneet, että meillä ei missään määrin ole riittäviä rakenteita Euroopassa Irakissa läsnä. No, selitän paremmin. Siellä on hyvin pätevää väkeä kyllä, asialle omistautuneita ja keskittyy omaan työhönsä, mutta nyt on kyse kahdesta henkilöstä ja nyt sinne tulee vielä ö, lähettiläs Sibaskova ja he tekevät työtä brittitiloissa. Tavallaan Euroopan unionista syntyvä kuva on ikään kuin riippuvainen – niistä voimista, jotka siellä ovat viime vuosina siellä toimineet Irakin vakauden palauttamiseksi. Ja kun Rouva Ivaskova tulee paikan päälle, niin siellä on kolme ihmistä siis. Minä halusin vain nyt, että ymmärrettäisiin, että ei tämä vasta ollenkaan tilanteen vaatimuksia. Korostaisin sitä, että kun Bahamassa meillä on sentään seitsemän työntekijää, tämän totean en siitä syystä, että haluaisin jotain populistista sanoa, vaan todeta, että kun siellä on 40 miljoonaa ihmistä sentään Irakissa, sillä on strategista merkitystä ja historiallista, kulttuurisesti ja poliittisestikin. Siksi meidän pitäisi jotenkin siellä olla edustettuina, koska me olemme kuitenkin sodan myllerryksessä myös tärkeässä asemassa siellä ja mietimme vielä yhteistä ulkoturvallisuuspolitiikkaakin, niin – Minun mielestäni ainakin tämä on täysin alimitoitettu tapa vastata tähän tilanteeseen ja sen vaatimuksiin. Toiseksi huomio, joka liittyy Ashrafin leiriin. Lisään vielä siihen, miten Struan Stevens jo totesi sen verran, että mitä tietoja meillä on tullut ulkoasianneuvostosta maanantaina eivät ole kovin rohkaisevia. Kun kyse on myös sellaisesta ongelmasta, joka täytyy alueella ratkaista, ja nyt sitten sanotaankin, että ratkaisu löytyisi alueelta, siis tähän humanitaariseen katastrofiin. Irak tai Iranko sen sitten ratkaisevat. Joka tapauksessa se ei mielestäni vaikuta riittävältä. Siksi me tiedostamme, voitamme kyllä tämän tilanteen. Ei kukaan nyt ainakaan voi väittää, ettei olisi tätä nähnyt. Ja me, kun on kyse lähes kolmesta tuhannesta ihmisestä, niin täytyy olla tietoinen, mitä vaaroja siellä on. Koska tässä täytyy olla halukkuutta kantaa vastuuta myös, kun puhumme heidän kohtalostaan. Nyt on kyse nimenomaan humanitaarisesta puolesta ilman, että tässä edes puututaan mihinkään poliittisen puolen vielä. Totta kai se tulee myöhemmin, ja me olemme näin paikan päälle, miten monimutkainen tilanne kyllä on, sekä Irakin parlamentissa että myös tapaamisissa Amerikan lähettilään kanssa. Tiedämme, että siellä on poliittisia vaikeuksiakin, jotka liittyvät Ashrafin leiriin. Sitten vielä yksi huomio liittyen vähemmistöihin. Tietysti, tietysti alueella, jota haluaa vakauttaa, tämä on tärkeä kysymys. Siksi mainitsen tapaamisen, joka järjestimme puheenjohtaja Stevenson ja muiden kollegojen kesken Erbilissä katolisen piispan kanssa, Caldeo nimeltään. Hän otti meidän kanssamme esille. Siellä oli myös Parsanin kanssa esillä ja mielestäni minulle se oli tärkeä tapaaminen. Tähän mennessä me tiedämme, mikä on kristittyjen asema ollut, kun heitä on Irakista perunut Syyriaan ja Jordanian. Huom! Nimittäin se, mitä Syyriassa nyt on tapahtumassa, voi olla, että siellä syntyy ongelmia sikäli, että nämä henkilöt palaavat hyvinkin pikaisesti johtuen näistä Syyrian vakavista tapahtumista. Ja voi olla, että meillä on uusi humanitaarinen hätätilanne ja nimenomaan Irakin Kurdistan puolelle, Kurdistanissa. Se on oikeastaan ainoa alue, joka on käytettävissä, että tämä alue voisi nämä ihmiset ottaa vastaan. Siksi minusta vaikutti tärkeältä, kun kävimme keskusteluja kurdi johtajien kanssa, että tavoitteeksi tulisi se, että Euroopan unionin toiminnot olisivat paremmin läsnä myös Erbinissä. Toisin sanoen, että mietitäisiin tällaista olettamusta, että siellä olisi Euroopan unionin edustusto Erbinissä. Se pystyisi paljon helpommin toimimaan käytännössä ja kantamaan vastuuta tuolla alueella niissä oloissa. Lopuksi lisäsi vielä yhden asian, Se liittyy Bagdadin tapaamisiin. Kun ajatellaan sitä poliittista sekaannusta, joka siellä nyt on vallitsevana, varsinkin kun ajatellaan Marikin hallituksenkin tilannetta, niin varsinainen ongelma on siinä, että on poliittista päättämättömyyttä ja se vielä pahentaa turvallisuustilannetta. Siinä tavallaan käärme syö häntäänsä, jos ei kerran löydy kunnon halukkuutta saada aikaan kansallisen yhtenäisyyden hallitusta, jos ei uurilta saada selvää tulosta, niin totta kai saataisiin vakava hallitus. Jos ei ole vakaata hallitusta, ei ole turvallisuutta ja se johtaa jälleen uuteen epävakauteen. Siksi Euroopan ääni käy yhä tärkeämmäksi. Siksi jos sopii, niin minä tässä aivan lopuksi, kun olen tässä kuvailut omaa, omaa käsitystäni vierailustamme Irakiin, niin korostaisin, mikä merkitys on komission jäsen Ashtonilla Irakissa mahdollisimman nopeasti. Varsinkin selvästi olisi myös konkreettisia ehdotuksia ja esityksiä, joiden pohjalta löydettäisiin jonkinlainen ratkaisu noissa oloissa Euroopan oman strategian pohjalta. Kiitoksia kovasti. Ihan varmasti kyllä kerromme tästä korkealle edustajalle myös näiltä osin. Herra Tanak ja Kela. All the points I wanted to raise have been eloquently kollega Stevenson otti kaikki, ja Mauro otti esille kaikki asiat, mitkä minäkin halusin, haluan vain painottaa sitä, miten vähän henkilökunta ja resursseja on Janahi Paskovilla siellä käytössä, joka on aiempi kollegamme. Hänellä on neljä työntekijä ymmärtääkseni ja niin suuret haasteet ovat humanitaarisella ja turvallisuus- ja vähemmistöoikeusasioissa. Vetoan teidän ne puheenjohtaja, että tämä saatetaan ulkosuhdehallinnon ja korkean edustajan tietoon. Tietysti budjetti on tiukka eikä minä halua sitä kasvattaa, mutta sanoisin, että Irak on prioriteetti. Ja vain, jos vain on neljä ihmistä, niin se näyttää riittämättömältä. Thank you. Kiitos näin. Teemme herra Kelam. Uh, Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää kollega Stevensonia, joka esitti hyvin realistista ratkaisua tähän kauan kestäneeseen humanitaarisen tragedian Asafin leirin tilanteen osalta. Tämä voitaisiin näyttää nyt kokeena sille, kunnioitetaanko Irakissa ihmisoikeuksia. Asavin leirin asukkailla on loistosuhteet väestöön siellä alueella oppivat rabiaa ja heitä tuetaan Napoliden puolelta siellä hyvin aktiivisesti. Tämä on melko uutta Irakissa. Vuoden 2009 jälkeen parlamentti on pari kertaa ilmaissut tukea näille henkilöille. Presented this topic, but uh, it's... Tiedän, että Jonathan Ashton on ottanut tämän aiheen esiin. Hän olisi ehkä voinut tuoda kannat esiin jo paljon aikaisemmin ja silloin olisimme voineet välttää tällaisen tragedian. Maria Mauron kanssa minäkin olen huolissani muista vähemmistöistä, kuten Kordistanin kristityistä. Viimeksi Sanoisin, että täysin tuen sitä, mahdollis- sitä ajatusta, että pitäisi saada hyvin vahva Irakin edustusto meille. Irakissa on valtavaa potentiaalia. Ja jos EU haluaa olla maailmantason pelaaja, niin kuin usein esitetään, tarvitsemme enemmän varoja ja keskittymistä – Selkeästi myös EUn edustustoa tarvittaisiin Irakin pohjoisosiin, esimerkiksi Erbiliin. Kiitoksia. Noera Stevenson. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegoille, jotka keskustelun osallistuivat. Erityisesti tukisin Mario Mauron kommentteja hänen roolinsa valiokunnan puolesta valtuuskunnassa oli erittäin hyödyllinen. Charles Sanek ja, ja Tune Kelam jo vahvistivatkin tämän käsityksen, että ulkosuudenhallinto on riittämättömästi läsnä siellä, että on erittäin tärkeää. Ja se toistuu tavan takaa siellä, että on erittäin tärkeää, että paroditar Ashton kävisi Irakilla. Hän on monessa valtiossa käynyt, mutta hänen täytyy mennä Irakiin ja nähdä omin silmin, miten heikosti siellä on väkeä meidän puoleltamme, vaikka tar- pitäisi olla läsnä. Ashrafin tilanteesta sitten puheen ollen Yhdysvaltain lähettiläs on sekoitellut vielä tätä tilannetta tehden esityksiä, että niin, että nämä 3400 ihmistä siirrettäisiin entiseen amerikkalaisen sotilastukikohtaan. Ashrafin väki on top tykkänään hylännyt tällaisen esityksen ja sanoneet, että jos kuolemme Irakissa, niin miksi sitten Asrafissa, jos ei muualla. Se, että Iran, joka on Asrafin leirin tuhoamista vaatinut vuosien ajan ja Irakin hallitusta painostaneet, että tavoite toteutuisi niin, että he ovat myös hylänneet tällaisen ehdon, e-, esityksen, että nämä 3400 ihmistä vietäisiin Irakin ulkopuolelle – ja he ovat jo jopa hyväksymässä amerikkalaisen esityksen, että Irakin sisällä heidät siirrettäisiin jonnekin muualle. Tämä kyllä jo osoittaa, että tässä on kaikkein vaarallisin vaihtoehto, joka johtaisi Srebrenican siis tyyppiseen verilöylyyn. Me emme saa tätä hyväksyä. Emme saa. Ja meidän mielestämme täytyy vain yhtä ratkaisua vielä eteenpäin, nimittäin Ash. Rafimäki itsekin on sen jo hyväksynyt. Kiitos Mario Mauron ja muiden tuesta. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Muistuttaisin teille, että kello 15 me jatkamme tätä keskustelua sosiaalisesta taloudellisesta tilanteesta. Meillä on kuuleminen. Komission jäsen Fyyle tulee vielä sen jälkeen meille kertomaan – neuvoston päätelmiä. Hän, sanoisinko, esittelee lähellisen, lähes lopullisen näkemyksen naapuruspolitiikastamme. Toivottavasti näemme kello kolme. Lukuisin määrin, kiitos.